Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf die unterbrochene... Niin, hyvää huomenta, hyvät kollegat. Jatkan keskeytettyä kokousta. Tänään meillä on kaksi mietintöä äänestettävänä. Ensimmäisenä niistä Iljana Ivanovan mietintö, joka koskee Euroopan investointipankkia vuoden 2010 vuosikertomus. Esittelijä ei tänään ole paikalla, joten hän ei ota asian kantaa, joten siirrymmekin suoraan äänestykseen. Jos teille sopii. Kukaan ei näytä esittämään mitään vastalauseita, joten kappale B, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä yksi vastaan hyväksytyneen enemmistöäänin. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää muutamalla vastaan äänellä hyväksytty. Johdassa kappale L, kohta kolme, tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 1, tarkistus C1, kompromissi C1 puolesta vastaan. Kaksi ääntä vastaan, muutama tyhjä ääni, hyväksytty. Tarkistus neljä raukeaa. Totesimme kompromissiin Tarkistus numero kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Se on suunnin tarkistus siis. Thomas Deutschilta suurin tarkistus. Uh, Puheenjohtaja, niin meillä on suullinen tarkistus. Eli se, että, mutta myös rohkaisee maita hyvään rahoitustasapainoon ja konvergenssialueita. Tämä on siis se suullinen tarkistus, joka meillä on. Vastustaako joku suullista tarkistusta? En näe kenenkään vastustamaan. Toinen äänestää tarkistusta numero 9 suullisen tarkistuksen kerran, kuten Thomas Deutsch sanoi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme kompromissipuolemme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, okay. Okay. Um, sorry, I, I was... Anteeksi, minä hyppäsin yli tarkistuksen 11, joten palaamme tarkistukseen 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty.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 Minusta tämä pitäisi tarkistaa. Tarkistus 15 koneäänestyksellä. Ah, ja. Jan Mulder, no card. Jan Mulderilla oli kortti mukana. Äänestys alkaa. Siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. selkeä tulos. Tarkistus 16. Puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut aivan yhtä selvä. Siis vielä kerran 16 puolesta vastaan. Tämä oli selvää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Komp- tarkoitus se, tarkoitus 17 raukeaa. Kompromissitarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Komissaristus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. komitetarjoitus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta, vastaan, anteeksi, tyhjää. Tämä ei ollut täysin selvää vielä kerran. Tarkistetaan koneäänestyksellä. 31 äänestys alkaa. 31 äänestys alkaa. 31, please. Uh, electronic vote. Open the vote. Vote is open. Äänestys alkaa. that? Okay, vote is closed, please. Okay.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 hän Ehrenhausta ja voi äänestää. Voimmeko selkeyttää sen, kuka äänestää? Ja Ehrenhauser is a full member. Now we continue. Niin, me nyt jatkamme siis tarkistuksella 33 puolesta. 30, anteeksi, 32. 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vast, 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41. 41. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45. Puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, ei selvää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. 45. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Tiukka tulos. Meillä on kaksi ääntä ilman kortteja. Jäärä Itälä. Joten tämä on hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, hylätty. Tarkistetaan 47. Koneäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin. Herra Myldau plus miinus. Herra itellä puolesta. Joten hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää ei selvä. 49. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvä tulos. Hyväksytty. 50. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 on vedetty pois. 52 puolesta. Ah, tämä on suullinen tarkistus. It's, it's, it's a technical amendment. Um... Tämä on tekninen tarkistus jolla sana subsidies korvataan sanalla funding, rahoitus. So we can vote. En näe kenenkään vastustavan, voimme siis äänestää näin muutettuna. 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54, 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 12, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 suusilla tarkistuksessa Aisa raukeaa. 58 puolesta, vastaan, tyhjä, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kongressi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt lausunnot. Deve, voimmeko äänestää yhtenä kokonaisuutena yhdestä kolmeen näistä Deve? Kukaan puolesta? Vastaan? Tyhjää? Hyväksytty. Deve 4. Puolesta? Vastaan? Tyhjää? Hyväksytty. Deve 5. Puolesta? vastaan, tyhjä hyväksytty. Deve 7 6 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Deve 7 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Deve 8 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 9.12. yhtenä kokonaisuutena puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt Ekon. Yksi puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Ne, neljä puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta. Ei se raukeaa. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemästä yhteentoista yhtenä kokonaisuutena, joten kahdeksasta yhteentoista siis yhtenä kokonaisuutena seitsemän hyväksyttiin, kahdeksasta yhteentoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 ja 13 raukeavat. 14 14 26. kuuteen yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envin lausunto. Envi kolme. Anteeksi, kolmesta seitsemään yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää ei selvää. Tarkistetaan koneäänestyksellä Envi 8. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Jan puolesta, puolesta vai vastaan? Ai, nyt hänellä on kortti. No niin. 12.9 hänen hyväksytty. Envi 9.12. yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt luonnos kokonaisuudessaan koneäänestyksellä äänestys alkaa. Close. Äänestys päättyy. Ää, tämä on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Nyt tulemme sitten seuraavaan Rivelinin mietintöön. Rivelini, haluatko esittelijänä käyttää puheenvuoron? Grazie, Presidente. Io ringrazio. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä ja haluaisin pyytää kollegoita kiinnittämään erityistä huomiota tähän ehdotukseen, koska tämänhetkinen tilanne on todellinen kriisi. Ja haluaisin myös esittää vetomuksen kriisi ei ole osunut yhteen yksittäiseen maahan Euroopassa, vaan se ravistelee koko Eurooppaa ja on leviämässä myös muihin maihin. Ja minun uskoakseni, jos haluamme olla oikeudenmukaisia, niin näiden menettelyiden täytyy koskea kaikkia maita, ei pelkästään niitä, jotka ovat kriisissä. Ja se, että ne kohdistettaisiin vain yhteen maahan, olisi epäoikeudenmukaista. Siitä syystä haluaisin pyytää teitä kaikkia pitämään tämän mielessä. Tarkistukset 6-9, kuten sihteeristö sanoi, ovat identtiset, joten niistä voidaan äänestää yhdessä ryhmässä. Haluan kiittää kaikkia kollegoita. Ja vielä eh, Rivellini. Kiitos, herra Rivellini. Hän siis ehdottaa, että tarkistukset 6-9 äänestettäisiin yhtenä kokonaisuutena. Sopiiko tämä vai haluatteko äänestää erillisesti eri voimaäänestää yhtenä kokonaisuutena? No niin, aloitamme äänestyksen. Siis 6-9 kuka on puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme tämän vielä kuudesta yhdeksään. Äänestys alkaa. Tarkistus. Vote is closed. Äänestys päättyy. Selkeä tulos, selkeästi hylätty. Tarkistus 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää ei täysin selvää. Siis kolme. Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta. 13 tarkistusta on pyydetty. Äänestys alkaa koneäänestys. Tarkistus 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joudun korjaamaan tuloksen siis. Neljä. Puolesta. Vastaan tyhjää. Ei hyväksytty, ei viety. Toi, tarkistus neljä. Äänestys alkaa puolesta va, vasta. Tämä ei todellakaan ole selvää. Koneäänestyksellä. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Number four, vote is open. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Tiukka tulos 13-11 äänin hylätty. 13.12, joten aikaan on vaikea nähdä täältä. 13.12, niin. Tätä varten meillä siis oli tämä koneellinen tarkistus. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää ei selvää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kymmenen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei selvä. Tarkistus kymmenen. Koneäänestyksellä tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt lausuntoluonnos kokonaisuudessaan tarkist- koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Esittelijä haluaa sanoa vielä jotakin. Rivelini olkaa hyvä. Eh, grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Uskon, että esittelijän ehdotus, jossa haluttiin oikeudenmukaisuutta, sitä ei otettu huomioon. Tätä kaikkia kietän kollegoita ja kunnioitan demokratiaa. Mutta tulen vastustamaan mietintööni vastaan, koska se henki, että tämä laajennettaisiin, että koko Eurooppa tekisi näin yhden jäsenvaltion sijasta, on jäänyt pois tästä, joten esittelijä äänestää mietintöä vastaan ja totta kai minä hyväksyn sitten demokraattisen tuloksen. Grazie, signore Rivlini. Kiitos. Voimme nyt sitten äänestää lausunnosta kokonaisuudessaan. Äänestys koko, äänestys koneäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä ei toiminut. Voimmeko toistaa tämän? Toistamme siis tämän vielä. Äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Neljätoista kymmenen. 14.11 ääniin. No niin, hyvä. No niin, Äänestykset olivat siis siinä. Kiitoksia. Congratulations. Not the rapporteur, but the... Niin. Onnittelut nyt, en tiedä kenelle, lausunnon laatijalle vai valikunnalle. Good. Dann geht es weiter auf. No niin, nyt sitten jatketaan saksaksi. Äänestykset nyt hoidin tässä englanniksi. Nach einem kurzen Moment. Lyhyen tauon jälkeen, kun henkeä on vedetty hiukan, jatketaan kohdalla 11. Esitystän kohta 11. EUn yleinen talousarvio. Esittelenä on kollega Bokuslav Liberatski. Ja annankin puheenvuoron esittelijälle. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Absolutorium Parlamentu Europejskiego za rok. Olen oikein tyytyväinen siihen, että vastuuvapaus Myönnetään Euroopan parlamentin budjetista ja hyvin lyhyesti haluaisin mainita asioita, jotka ovat mukana tässä esityksessä ja siitä, mitä tilintarkastus tuomioistuin ja sisäinen tarkastaja ja pääosastot ovat todenneet. Olemme myös tehneet asiasta tutkimuksen yhdessä pääsihteeri Vellen kanssa ja esittäneet kysymyksiä. Olemme myös kyselleet asiasta varapuhemies Bittellalta ja Dagmar roth berentiltä Meillä on ollut myös varjoisettelijoiden kanssa kokouksia. Haluan kiittää heitä siitä. Meillä on ollut oikein hyvä yhteistyö tässä asiassa ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet näihin kokouksiin. Eilen keskustelimme asiasta kahden ryhmän kanssa ja erityisesti edustaja Ivanova, joka nyt on sairaana, toivottavasti hän paranee pian, oli silloin mukana. Meillä on tiettyjä kysymyksiä, joihin täytyy ennen kaikkea vastata, varsinkin turvallisuuskysymys. Kysymys on erilaista parkkeerauskysymyksistä. Ja kysymys on myös korvauksista niille lehtimiehille, jotka tulevat vierailemaan parlamenttiin. Haluan kiittää Gerberandia hänen avustajiaan. Kaksi erityistä kysymystä on hänen kanssaan otettu esille. Ne koskevat digitalisointia ja toiseksi tulkkauspalveluita. Kolmanneksi myös hänen kanssaan käsiteltiin kokouksia ja sitä, että pitäisikö ne käsitellä erikseen. Näin ollen tässä on kolme asiaa, jotka on otettu esille budjetin täytäntöönpanoaste, joka on 96 prosenttia. Ja toiseksi voidaan todeta, että parlamentti työskentelee yhä tehokkaammin, kun tarkastellaan se tarjoamia palveluita ja tukipalveluita. Meillähän on nyt enemmän vastuutakin perusopimuksen nojalla. Lisäksi täytyy huomauttaa siitä, että, että tietyt alueet ovat sellaisia, että niille vaaditaan lisätyötä. Meillä on neuvottelukysymykset, turvallisuuskysymykset ja tukipalvelut, joita tarjotaan jäsenille, kuten myöskin kiinteistöihin liittyvät näkemykset. Asiakirja on nyt sitten lähetetty teille ja toivottavasti asiasta saadaan käydä keskustelua. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Liberatski. Äh, Kiitos Ali Beratski. Annan nyt puheenvuoron ryhmille. Rova Gressle ensin. Kiitos. Puhun Rova Ivanovan puolesta, joka on sairastunut. Ystävällisesti hän lähetti minulle pienen viestin. Haluamme kiittää herra Liberatskia uutta kvestoria ja henkilökohtaisesti haluaisin sanoa, että eturistiriita, joka teillä nyt sitten on, Kvestorin Liberatski. Minä en haluaisi, että se tulee jatkuvan. Tiedän, että tämä nyt on tapahtunut niin kuin on tapahtunut, mutta meidän budjetin valvojana meidän täytyy olla kiinnostuneita siitä, että on todellinen arviointi. Mietintö mietitty minä kovasti, jos hyväksytään tässä muodossa. Se olisi se parlamentin vastavapausmietintö, joka viimeisten kahdeksan vuoden aikana olisi minusta eniten ollut harmittava, vähiten ollut harmittava, vaikea uskoa sitä, mutta näin kuitenkin on. Haluan kiittää esittelijää, samoin myöskin pääsihteeri Velleä, samoin kuin tiedostustuomioistuinta ja sisäisiä tilitarkastajia parlamentissa heidän tekemästään työstä. Haluaisin tarttua joihinkin kohtiin. Yhden niistä esittelijä jo mainitsi, tämä turvallisuus, turvallisuus ennen kaikkea toimistoissa. On ollut varkauksia joulun aikana. Eräät kollegat menettivät tavaroita, joita oli toimistoissa. Ja haluaisimme kyllä esittää kysymyksen siitä, miten hallinto aikoo tässä asiassa toimia eteenpäin. Sitten pysäköintipaikkojen hallinnointi. Edelleenkin meillä on aika vähän kameravalvontaa pysäköintitiloissa ja alhainen turvallisuuden taso, ajatellen ennen kaikkea mitä tulee vaurioitettuihin autoihin. Ja on, näyttää siltä, että pysäköinnin yhteydessä tulee ongelmia, mutta usein että naiset ovat huonoja pysäköimään, mutta kun ajattelee, miten monia autoja on pysäköity huonosti, niin niin paljon naisia ei tässä parlamentissa edes ole. Niin, sitten nyt jatkuvasti myöskin vuotaa vettä. Ja en tiedä, pitääkö meidän nyt hyväksyä tämä vai pitäisikö asialle tehdä vielä jotakin, Tuleeko se tekemään jotakin. Sitten, sitten julkiset hankinnat. Luen tämän englanniksi. Rova Ivanova antoi tämän minulle englanniksi. Eli huomattavaa parantumista olemassa, olemassa olevissa menettelyissä. Mutta kysymys on sitten vain sitä, mitä, mikä on jälkivalvonta se, että tarjosta varmistetaan se, että on paras laatu hintasuhde. Eräs kysymys, joka meitä usein mietityttää, on kysymys, joka liittyy matkatoimistoon. On mielenkiintoinen kohta kollega Liberatskin mietinnössä, mutta tämä kohta ei vastaa lainkaan niihin kysymyksiin eikä niihin huolenaiheisiin, joita meillä on. Rova Ivanova on todennut, että lippu, joka on ostettu matkatoimiston kautta, maksaa 1400 euroa, ja sama lippu samaan koneeseen samassa luokassa on saatavissa 200 eurolla internetistä. Minä katsoin kysymyksiä, katsoin kustannuksia, joita on valtuuskuntien matkoista, ja se on todeta, että samat ihmiset samassa koneessa, samalla lentokoneella, saman matkatoimiston kautta varattuilla lipuilla maksavat valtaisan erilaisia hintoja samoista lipuista. Näyttää siltä, että jäsenet joutuvat aina maksamaan korkeampia kustannuksia kuin työntekijät, parlamentin työntekijät siis. Ja tästä syntyvät myös nämä huomattavan suuret erot. Ajatellen sitä, miten yksittäisiltä henkilöille syntyy kustannuksia eri valtuuskuntamatkoista, esimerkiksi AKT kokouksen osalta samat jäsenet, heillä oli kustannuksia lip, tippua kohti yli 5000 euroa, työntekijöitä maksavat yli 3000 euroa. Täytyy muistaa tässä myös se, että jäsenet maksavat myöskin hotellikustannuksista puolet, mitä jäsen, työntekijät eivät joudu maksamaan. Nämä ovat asioita, joita ei voida selittää. Meidän täytyy katsoa sitä, miten, mitä me näytämme tässä tilanteessa. Meidän pitää todellakin katsoa, miten saada lisää avoimuutta siihen, miten matkatoimisto perii kustannuksia. Ja minusta ei voi olla niin, että kysymys siitä, mikä on paras hinta, ei näytä olevan mitenkään merkittävä kysymys tässä matkailumaastossa. Kävin Haitissa ja maksamaan lipusta liikemiesluokassa 5300 euroa. Näyttää siltä, että kohta enää uskalla matkustaa. Olisi meidän omien etuimme mukaista tarttua tähän asiaan. Tämä on kiireellinen kysymys. Sitten haluaisin vielä puhua avustajista jotka ovat matkoilla mukana valtuuskuntamatkoilla. Siitä tarkoitan nyt nimenomaan parlamentin virallisia valtuuskuntia. Kinshasassa oli 46 jäsentä ja 25 avustajaa, ja tässä syntyy yli 40 000 euroa kustannuksia, ja nämäkin joutuvat veronmaksajat maksamaan nämä kustannukset, joten parlamentit yleiskokoukset ovat yleensä yleiskokouksia parlamentin jäsenille. Miksi avustajien pitää matkustaa mukana, sitä en voi ymmärtää, ja minusta tästäkin pitäisi puhua puhua siitä, mitä kaikkea rasituksia me kaadamme veronmaksajan niskaan. Ja sitten rakennukset Luxemburgissa. Ei ole mitään viittausta tässä mietinnössä siihen, että kustannukset ovat nousseet. Meidän olisi tärkeää saada nähdä, mitä ovat kustannukset, joita syntyy ja mitä kuka missä on päättänyt. Tässä olisi syytä tehdä lisätyötä. Henkilökohtaisesti minua myös kiinnostaisi suuresti se, miten uudet säännöt koskevat veräilijäryhmiä ovat toimineet. Sääntöjä on muutettu, ryhmiä koko on pienennetty. Meillä on sellainen vaikutelma, että ryhmiä on nyt enemmän, mikä merkitsee enemmän työtä hallinnolle, mutta kuitenkin vähemmän vierailijoita. Emme todellakaan usko, että olisimme tässä kuinka paljon voittaneet, jos tilanne on se, että samalla työmäärällä ihmisiä tulee vähemmän parlamenttiin. Joutuisin kiitollinen, jos tutkittaisiin sitä, miten säännöt ovat toimineet ja miten ne vaikuttavat käytännössä. Ja sitten ongelma, joka liittyy ikärakenteeseen. Jotkin kansallisuudet työntekijöiden joukossa, parlamentin työntekijöiden joukossa, ovat sellaisia, että keski-ikä on yli 50. Liettualaiset, maltalaiset ja romanialaiset keski-ikä on 35 vuotta heidän piirissään. Tämä on, joten on normaalia, jos ajatellaan korkeinta hallintoa, mutta miten tämä tulee jatkumaan tästä eteenpäin, en tiedä että meillä on selvästi tällainen demografinen ongelma työntekijöiden piirissä ja olisi hyvä saada tähän lisävalaistusta. Me tulemme tekemään muutaman tarkistuksen ja toivon kollega Liberatski, että parlamentin mietintö tällä kertaa saadaan käsiteltyä rauhallisessa hengessä. Kiitos tehdystä työstä. Okay. Kiitos Ava Gressle. Nyt on erinäisiä kollegoja. Seitsemät ovat pyytäneet puheenvuoron herra Haiping. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näinä säästötoimien aikoina tehdään suuria ponnistuksia julkisten menojen leikkaamiseksi EU-tasolla. Komission neuvostoja ovat sitoutuneet tähän, mutta valitettavasti Euroopan parlamentti edelleen vitkuttelee perässä. Kun katsotaan henkilökunnan määrää, meidän täytyy tunnistaa yhtäältä se, että Euroopan parlamentti on muuttunut voimakkaasti viime vuosien aikana. Parlamentin koko Äh, on kasvanut, mutta tämänhetkinen kasvumäärä ei kuitenkaan heijastele todellisuutta. Vuodesta 2004, kun edellinen laajeneminen tapahtui, meppien määrä on jäänyt miltei samaksi, kun taas virkamiesten määrä on kasvanut 58 prosentilla. Se on äh, aivan suhteeton, vaikka huomioidaankin kielten suurempi määrä. Jos komissio haluaa vähentää henkilökuntaansa, hyvä esittelijä, niin mitäs parlamentti sitten? Ja tästä pääsenkin seuraavaan kohtaan. Jos meillä olisi vähemmän virkamiehiä, tarvittaisiin vähemmän rakennuksia. Parlamentti itse asiassa vuokraa, liisaa tai omistaa noin 63 eri rakennusta. Se on enemmän kuin kaksi kertaa niin paljon kuin meillä oli vuonna 2002. Ja jokainen talo täytyy valaista, lämmittää ja suojata. Tämä on aivan selvästi alue, jossa voidaan tehdä säästöjä. Toinen selkeä ongelma on, miten suhteettoman paljon käytetään julkista rahaa, mitä jotkut saattavat kuvalla propagandaksi, kun pyritään viedä eteenpäin eurooppalaisen dimoksen ajatusta. Parlamentilla on aika pieni, mutta tärkeä rooli viestintäosastonsa kautta. Europarl TV ja eurooppalaisen historian talo ovat tällaisia hankkeita. Minusta niitä tulisi arvioida tarkemmin. Yli 30 miljoonaa on investointu sen jälkeen, kun nettikanava otettiin käyttöön. Euroopan TV siis vuonna 2008 esittelijä itse valittelee sitä, että yksittäisiä käyttäjiä on erittäin vähän ja että kustannuksia on yli 9 miljoonaa vuodessa vaikka olen, olen kyllä eri mieltä esittelen kanssa siinä, että vaikka pyrkis, sen sijaan, että pyrkisimme vähentämään tätä budjettia 4-8 miljoonaa vuodelta, niin minusta meidän pitäisi tunnistaa, että koko ohjelma on epäonnistunut ja pitäisi lopettaa. Kolmanneksi eurooppalaisen historian talo, joka on aivan loppumaton tarina, sen suhteen ei ole mitään yleiskatsausta kokonaiskustannuksiin, jotka näyttävät vain olevan kasvussa. Alun perin arvioitiin kustannuksi 31 miljoonaa, jota tarvittaisiin rakennusten reno- remontoitiin, ja lisämiljoonia vielä sitten niiden käyttöönottoon ja kolme miljoonaa näyttelyihin vuosina 2012-2014. Kysymykseni on se, että ovatko nämä kustannukset sellaisissa on pitäydytty? Entäpä ne ongelmat, jota aiheuttaa tuo maanalainen Malbekin joki, joka virtaa talon alla, ja mitkä ovat ne lisäkustannukset, jotka aiheutuu perustusten vahvistamisesta tästä syystä. Me tarvitsisimme, hyvä puheenjohtaja, selkeän kustannusarvion ja ehdottaisin esittelijälle, että kutsumme Pötteringin, joka on tämän hankkeen keulakuva tänne valiokuntaan, jotta hän selvittäisi, mitkä nämä tarkat kustannukset ovat. Kiitoksia. Kiitos. Sitten kollega Hartuun. Voorzitter, dank u wel. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin myös käyttää hieman puheenvuoron. Olen erittäin tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen ja tähän kertomukseen, joka meillä edessämme on. Minä kävin Luxemburgissa ja puhuin tilintarkastustuomioistuimen edustajan kanssa erittäin pitkälti tästä kertomuksesta ja sain kuulla siitä, että hyvin paljon epäsäännönmukaisuuksia rekisteröidään ja mutta mitään juurikaan ei kuulla sitten, kun nämä kertomukset on Brysseliin lähetetty. Ja puhuin sitten hänen kanssaan siitä, mitä tehdään näiden epäsanomukaisuuksien suhteen. Ja miten tarkastellaan eri hankkeiden hyödyllisyyttä. Eli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kannan pohjalta tarkastellaan sitä, ovatko se hankkeet tarpeellisia ja hyödyllisiä. Se on tietysti yksi asia, jota budjettivalvontavaliokunnan pitäisi käsitellä. Olisi tärkeää, että tarkastelisimme näitä hankkeita, ovatko ne olleet hyödyllisiä ja tarpeellisia. Lisäksi minun mielestäni olisi oikea aika kutsua eurokomissaari tänne paikalle ja henkilökohtaisesti asettaa hänen vastuunsa näistä kysymyksistä, jotka on aiemmin otettu esille. Ja toivottavasti tämä voitaisiin tänä vuonna toteuttaa. Vielen Anteeksi. Kollega Hartongille on sanottava, että komission ei ole mitään sanottavaa parlamentin budjetista, ja pidän kyllä tästä kiinni. Se oli tärkeä viittaus, tärkeä kommentti. Mutta puheenvuoro ei vielä tulisi loppuun käännetty, kuin tämä kommentti jo tuli. Niin, edelleen puhujalistalla kollega Gebrandi. <clears throat> Dank u wel, voorzitter. En ook... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Myös minäkin haluaisin kiittää esittelijä ja sydämellisesti tästä tehdystä työstä. Olen sitä mieltä, että on tärkeää, että me katso pelkästään vuotta 2010, vaan myös niitä suosituksia, joita esitimme vuoden 2009 vastuuvapauden myöntämisessä edustaja Itälän toimesta, ja että pyrimme oppimaan menneisyydestä tulevaisuutta varten ja haluaisin ottaa esille useita asioita. Yleisesti ottaen ensinnäkin se, mitä esittelijä Liberatskikin on todennut, on se, että olisin kovasti sen puolella, että meillä olisi täysistuntokeskustelu omasta ö, talousarviostamme. Sama koskee myös seuraavan vuoden budjettia, mutta myös tätä vastuuvapauden myöntämistä. Minun mielestäni poliittisena talona meidän pitäisi kiinnittää tähän paljon enemmän poliittista huomiota ja näin pitäisi myös olla, äh, sen pitäisi olla myös tärkeä puhemiehelle ja että tähän kiinnittäisi poliittista huomiota huomattavasti enemmän. Minun mielestäni puhemiehen täytyy kantaa vastuu näistä luvuista edelliseltä kirjanpitovuodelta. Se ensinnäkin. Toiseksi minä arvostan kovasti sitä, että eurooppalainen tilintarkastustuomioistuin esittelisi Euroopan parlamentista erityiskertomuksen. Sitä voimme tietysti vain ehdottaa tilintarkastustuomioistuimen, se joutuu sitä itse päättämään. Tämän lisäksi myös muutama elementti, joihin aion puuttua tarkistuksin. Ne koskevat asiakirjojen digitalisointia, Tiedän, että meillä nyt on käynnissä tämä e-committee-pilottihanke. Kaksi valiokuntaa on siihen ryhtynyt, jotta ne pääsevät eroon suurista paperivuorista. Minun mielestäni me kokeilemme sitä aivan liian varhaisessa vaiheessa. Ja toiseksi vuosittain tulee uudelleen esille tämä vierailijaryhmistä maksaminen. Valitettavasti se tapahtuu aina käteisellä suuret rahasäkit, raha maksetaan vierailijoille. Ja se esittää aivan väärän kuvan myöskin tästä parlamentissa. Sen sijaan, että asia hoidettaisiin pankan kautta. Minun mielestäni nämä elektroniset mahdollisuudet pitäisi tässä suhteessa ottaa huomioon. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, joidenkin viime vu- jotkut viime vuoden suositukset, joista yhden haluaisin ottaa esille. Me olemme parlamentina päättäneet, että myös meille parlamentin jäsenille tapahtuisi sellainen, että meillä olisi tällainen portti, josta tulemme sisään erikseen. Ei se minusta nyt liian vaikeaa pitäisi olla, että näin voitaisiin, se voitaisiin toteuttaa. Haluaisin vedota tässä myöskin kvestoreihin ja puheenjohtajistoon jotta, että, jotta tämä saataisiin toteutettua. Česková. Eh, děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla poděkovat panu zpravodajovi eh, za... Niin, haluaisin kiittää esittelijää erinomaista työstä ennen kaikkea siitä, että tässä mietinnössä hän korostaa tiettyjä ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet meille huolestuneisuutta, mitä tulee rahoitukseen. Monista asioista on jo täällä puhuttu. Haluaisin kuitenkin tarttua eräisiin asioihin, jotka kiinnostavat minua ja jotka myös viime vuonna olivat aiheena, kun keskusteltiin parlamentin tilin vastuuvapaudesta vuodelle 2009. Ensinnäkin matkat, joita, anteeksi, palkinnot, joita parlamentti antaa. Esimerkiksi Lux-palkinto on minusta sellainen asia tai palkinto, jota parlamentin yleensä ei pitäisi antaa lainkaan. Minusta se ei ole parlamentin toimintaan kuuluva asia. Ei ole mitenkään parlamentin arvioida näitä elokuvia. Varat eivät ole mitenkään suuria ajateltuna koko budjettia, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että nämä varat voitaisiin säästää tai käyttää jollakin muulla tavoin. Ja tästä syystä olen huolissani tästä kustannukset nousseet yli 50 prosentilla vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2009. En ole sitä mieltä, että tämä mitenkään erityisesti vaikuttaa siihen, että parlamentin, äh, parlamentin näke, asemus, asemaa edistettäisiin tai että tämä olisi jotenkin hyödyllistä veromaksajien kannalta. Sitten äh, palkinnot toimittajille. Tästä on tehty päätös. Europarl TV, tästä edellinen puhuja jo puhui, 9 miljoonaa euroa tähän hankkeeseen on minun mielestäni erittäin korkea summa, aivan uskomattoman korkea. Joten olen sitä mieltä, että vierailijoiden lukumäärä ei ole kovinkaan suuri, joten minusta me investoimme aivan liikaa itsemme mainostamiseen. Ehkä olisi parempi, jos käytettäisiin tavallisia ja normaaleja tiedotusvälineitä tähän samaan tarkoitukseen, joita veromaksajat seuraavat. Meidän valiokuntamme pitäisi torjua kustannuksen korottaminen näillä alueilla. Kysymys on todellakin kustannustöitä syntyy, kun parlamentti mainostaa itseään. Esimerkiksi Euroopan historian talo on asia, josta on tässä valiokunnassa puhuttu useaan otteeseen. Kiitos niistä kommenteista, joita täällä jo on kuultu, ja kommenteista, jotka liittyvät turvallisuuteen pysäköintihalleissa – Kysymys on ennen kaikkea Strasburgin rakennuksesta. Meidän pitäisi pitää kiinni siitä, että siellä turvallisuutta parannetaan ja että palvelut, jotka siellä työskentelevät, hoitavat, huolehtivat turvallisuutta, tekisivät työnsä paremmin. Sitten vielä Strasburgista ylipäätään rakennuksesta siellä. Jo viime vuonna sanoin sen, että kysymys on ruokaloista, joita on Strasbourgin rakennuksessa, ja jotka ovat sekä meidän että avustajien käytettävissä. Me kaikki vietämme Strasbourgissa lähintään neljä päivää kuukaudessa. Tavallisesti ohjelma on aika täynnä aamu varhaisesta ilta myöhään, ja minusta meidän pitäisi pohtia sitä, miten me ja työntekijät voimme ruokailla päivän kuluessa täysistuntojen aikana, millä tavoin järjestetään aterioiden tarjoaminen, eikö olisi hyvä, jos ravintolat annettaisiin useampien toimijoiden hoitoon, jotta meillä olisi enemmän vaihtoehtoja. Ehkä parlamentti voisi periä vuokraa niin, että, niin että me voisimme päättää, ketkä yrittäjät toimivat siellä, me tiedämme, että Strasbourgin rakennus on täynnä, on paljon jäseniä, paljon työntekijöitä, rakennus on pieni, kapasiteetti on pieni, ja tämä on asia, pitäisi todellakin pohtia. Tässä minun kommenttini Strasbourgista. Kiitos tarkkaavaisuudestanne, ja vielä kerran kiitokset herra esittelijälle. Minä löysin mietinnöstä monia kommentteja, jotka myöskin minua ovat huolestuttaneet. Kiitos sitten rouva Ajala Sender. Kiitos puhemies, puheenjohtaja. Haluan kiittää kollega Liberatskia mietinnöstä, joka on niin mielenkiintoinen. Ja siinä on paljon kommentteja, jotka koskevat tulevaisuuttakin. Haluan onnitella tästä, koska näyttää siltä, että parlamentin toiminta on todellakin parantunut. Mitä tulee tähän turvallisuuteen, joka on sille, ja josta on nostesille erillisiä kysymyksiä. 31 ja 32 puhutaan riskeistä, riskinhallinnasta, jotka liittyvät nimenomaan, tässä pitäisi puhua myöskin turvallisuusriskeistä, koska se on sellainen kysymys hallinnossa, joka on kysymys, joka pitäisi ottaa esille. Huolimatta siitä, että on olemassa joitakin turvallisuusongelmia, on, on tapahtunut tiettyä vähentymistä budjetissa, joka koskee turvallisuutta selvästikin on ongelmia, jotka liittyvät siihen, miten voitaisiin hallinnoida paremmin tätä asiaa huolehtia siitä olisi parempaa turvallisuuden suojelua. Minulla ei sitten tässä kysymyksiä, jotka liittyvät tähän. Sitten on puhuttu toimistolomisesta Washingtoniin, mikä minusta näyttäisi hyvin perustellulta, mutta haluaisin kuitenkin kysyä, millä tavoin se on läsnä, miten parlamentti on nähtävissä muissa ulkohallinnon toimistossa, onko henkilöstöä, mitä ovat luvut, miten tämä näkyy, miten tämä tällainen läsnäolo hallinnoidaan, niin että ei pelkästään komissio ole nähtävissä, vaan myöskin parlamenttipaikan päällä. Sitten kohta 54, jossa puhutaan siitä, että tietysti jäsenvaltioista on vaikea saada palvelukseen virkamiehiä tai toimihenkilöitä. Minusta pitäisi esittää kysymyksiä ei, syitä, eikä esittää pelkästään lukuja, koska olemassa syitä siihen, miksi ei löydetä tämän tyyppistä henkilöstöä, tämän tyyppisiä virkamiehiä. Se saattaa liittyä niihin ehtoihin, jotka täällä ovat muuttuneet, joka on muuttunut myöskin siihen, että työpaikkojen laatu on muuttunut. Kysymys on siis kansallisuuksista, jotka tulevat maista, joissa on hyvin toimiva julkishallinto – joten tämän asian pitäisi katsoa. Pitäisi katsoa todellisia syitä siihen, miksi on vaikea löytää äh, virkamiehiä näistä neljästä maasta. Mutta muuten minusta tämä vaikuttaa mietinnöltä, joka on erittäin mielenkiintoinen ja haluaisin myöskin onnitella esittelijää tästä. Kiitos novaajalla. Ajala. Sitten herra Paltsitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų pranešimas gana gana įdomus ir visą apiminantis. Niin, todellakin tämä on erittäin mielenkiintoinen, hyvin äh, laaja. Ja minä kade, en kadehti kollega äh, siitä, että hän joutuu analysoimaan parlamentin kustannuksia. Sehän on poliittisesti hyvin, hyvin herkkä alue. Se, että joutuu puhumaan omista työolosuhteista, mutta tämä on tietysti ymmärrettävää. Eurooppa, maailma on jo pitkään ollut kriisin, kriisitilanteissa ja toimintaperiaatteet, joita meillä aiemmin on ollut, niitä ei enää voida täysin pitää yllä vanhaan malliin. Haluaisin toistaa muutamia asioita. Tämä lippukysymys esimerkiksi. Tietysti täytyy tarkastella sitä, että emme itse maksa lippuja, mutta kuitenkin olen Tova Kreslen kanssa yhtä mieltä siitä, että tämä on hyvin herkkä kysymys ja kysymys on erinäistä miljoonista euroista, joita ei käytetä tehokkaasti. Ehkä meidän pitäisi jotenkin todeta jossakin vaiheessa, että Euroopan parlamentin tulisi tehokkaammin järjestää matkustuskysymykset. Jokainen yritys tekee niin. Katsotaan, millaisella sum, minkälaisia summia vaaditaan mistäkin lipusta. Ja sillä tavallahan tämä ongelma on ratkaistavissa. Meidän kustannuksia me voidaan vähentää. Toinen asia on sitten pysäköintihalli senkin osalta on paljon ratkaisuja, jotka eivät ole olleet järkeviä ja voitaisiin tehdä paljon parannuksia. Ja sitten esimerkiksi ajoneuvot, jotka ovat virkakäytössä, niin voitaisiin katsoa myöskin, mitkä niistä ovat kustannukset ovat ja ratkaista niihin liittyviä ongelmia. Sitten kolme työskentelypaikkaa. Jossakin vaiheessa siis lyötiin lukkoon se, että niitä on kolme. Luxemburg, Strasbourg ja Bryssel. Tietysti tulevaisuudessa jossakin vaiheessa me kaikki vastaamaan kysymykseen, miksi niin monta toimihenkilöä joutuu matkustamaan näin paljon kolmen toimipaikan välillä hoitaakseen asioita, jotka voitaisiin hoitaa yhdessä paikassa, Strasbourgissa tai Brysselissä. Ja sitten vielä yksi kysymys, joka huolestuttaa ja jota pitäisi myös analysoida, on vapaaehtoinen eläkerahasto. Ensimmäisestä tammikuuta 2011 siinä on ollut vaje. 118 miljoonaa euroa. Tämä tietysti herättää huolestuneisuutta. Minusta meidän pitäisi pohtia sitä, miten tällainen vaje on syntynyt. Seuraavaksi kollega Sonic. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, i dołączam się do... Kiitos puheenjohtaja. Minä yhteisiin niihin kiitoksiin, joita Liberacille on osoitettu. Ja minulla on pari kysymystä. Ensinnäkin tämä Lux-palkinto, joka on mainittu, ja sen kasvaneet kustannukset. Kustannuksethan ovat kasvaneet lähes 50 prosenttia, mitä palkintoon sinänsä tulee. Sehän lisää parlamentin näkyvyyttä. Minä olen yrittänyt hyötyä näistä elokuvista. Olen näitä niitä Krakovassa. Mutta minä en voi saada edes esityskopiota näistä elokuvista. Jos palkinto tällaista rahaa käyttää, eikä voi edes hyödyntää elokuvan kopiota, edes palkituista elokuvista ne, on se vähän väärin. Kun näitä lukuja tarkastelee, niin ehdottaisin johdolla, että 25 prosenttia Lux-palkinnon varoista – voitaisiin käyttää sellaisten teosten ostamiseen, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia ja muita, jotka voitaisiin sitten tallentaa tai arkivoida parlamenttiin. Minä en ole tavannut vielä kommunikaatiosta vastaavia ihmisiä. Ja minä koen, että näissä kysymyksissä ilmenee hieman ylimielisyyttä. Meidän pitäisi jotenkin tehokkaasti reagoida asiaan. Ja sitten Minusta tässä näkyy ylimielisyyttä. Niin näyttää sitä, että nämä tiedotustoimistot sitten vielä ja sen toimintatavat. Varsovassa meillä on tiedotustoimisto ja minä joudun toteamaan, että, että sieltä ei saa käytännössä minkälaista tukea edustajan työhön. Sitten seuraava asia, lentoliput. Todellakin on olemassa eri hintoja. En aio nyt tästä ruveta puolustamaan matkatoimistoa, mutta usein on kuitenkin niin, että liput joudutaan varamaan nopeasti, tapahtuu useita varausten muutoksia, joten se ei aina onnistu kaikkein edullisimmalla hinnalla. Mutta ehkä meidän pitäisi antaa jollekulle tehtäväksi koota lentojen hinnat niin, että voitaisiin löytää parhaat hinnat matkoja varten. Se voisi olla yksi tapa pyrkiä säästämään rahaa. Niin, minä olen uusi jäsen tässä valiokunnassa. Ehkä en tunne perinteitä, mutta haluaisin kuitenkin puhua siitä, että yritin olla täällä täsmällisesti. Olin kuitenkin paikalla vasta äänestyksen jälkeen, olin kuin pahoillani siitä – mutta kuten sanottua, tämä oli kuitenkin ilmoitettu esityslistalla hiukan eri tavalla, olisi hyvä, jos asia sen oikein seuraavalla kerralla. Niin, kylläkin. Esityslistassa oli kerrottu, että äänestys on kello yhdeksän. Kello yhdeksän. Ja me jopa aloitimme kymmenen minuuttia myöhemmin. No niin. Esityslistalla, joka on lähetetty, siellä on kello yhdeksän, mutta ehkä voisimme vielä sihteeristössä tarkistaa asian. It's a mistake of the translator. okay. Also es ist äh, offensichtlich ein möglicherweise ein Tippfehler oder ein Tässä on kenties kirjoitusvirhe tai käännösvirhe. Tarkistamme asian. Ehkä minun saamassani Tessilista versiossa englanniksi ja saksaksi tieto oli oikein, samoin kuin myös äh, kokouksen pöytäkirjassa. Sitten mulla on vielä paljon puheenvuoropyyntöjä. Seitsemän. Haluaisin muistuttaa siitä, että tietysti totta kai Euroopan parlamentin äh, budjetin käsittely täällä on tärkeä asia. On tärkeää, että me katsomme, miten me itse hoidamme omia menojamme ja tarkastelemme niitä yhtä kriittisesti kuin muiden toimielinten tapaa käyttää varoja, joten minusta siksi on tärkeää, että käymme tätä keskustelua ja sille pitää varata aikaa. Mitä tulee sitten tehokkaaseen varojen käyttöön, siinähän on kysymys siitä, että on olemassa tavoitteita, joista valitsee pitkälti yksimielisyys, eli se, että pyritäisiin saamaan aikaan säästöjä, että kustannukset olisivat vähäisiä ja että voitaisiin toimia tehokkaasti, mitä tulee valtuuskuntamatkoihin – jos ylipäätään halutaan tutustua asioihin paikan päällä, silloin pitää huolehtia siitä, että se toteutetaan mahdollisimman taloudellisesti. Yksi asia, joka aivan oikein on noussut täällä esille, on minusta se, että minusta sekä tehokkuus että vaikuttavuus ovat asiat, jotka pitää ottaa huomioon. Pyytäisin, että kollegat pitäisivät mielessä sen, että meillä on aika pitkä esityslista tänään. Seuraavana kollega Gaia ja sitten rova Mathieu, Odi, Warren, Söndergaard – ja herra Itälä. No niin, herra Gaja. Niin, vedänkin nyt takaisin sitten puheenvuoropyyntöni kuultuani tämän kommentin. Madame Mathieu. Mathieu. Bon, je vais très rapide. Ihan nopeasti, puheenjohtaja. Äh, Seuranta kannustustinta. Äh, haluaisin ensiksi onnitella esittelijää erinomaista työstä ja ihan lyhyesti vierailijaryhmä ongelmasta, johon, josta esittelijä ei ole vastuussa, mutta palasin tähän uudestaan, koska parlamentti on vähän yrittänyt, mutta ei vielä tarpeeksi. Vierailijaryhmät ovat varmasti parlamentin kaltaiselle toimielimelle tärkeitä ja meillä mepeille myöskin on tärkeää voida näyttää, mitä työtä teemme – Parlamentti on myöskin näyteikkuna kansalaisille, mutta ihan suoraan sanoen, minkälaisen kuvan me annamme, kun toimii elimien virkamies vie ryhmän vastaavan, antaakseen käteisenä merkittävän summan, 6, 7, 8, 10 000 euroakin seteleenä vieraille ryhmän johtajana, joka on tullut parlamenttiin tämä tuota, ei aiottuja tuloksi. Ihminen poistuu täältä kirjekuori täynnä 500 euron seteleitä. Täältä siinä on turvallisuusongelma, se on masentava kuva. Jotkut ryhmänjohtajat sanovat, että mukavapa teidän elämä on, kun lähtee tällaisen kirjakuoren kanssa. Eivät he... Usein nämä ovat vierailijaryhmiä, jotka ovat vaatimattomista oloista, joilla tämä iso summa on aika paljon ja heillä annetaan surkuteltava kuva. Kun parlamentti kutsuu ihmisiä, niin ei pitäisi antaa käteistä, vaan pitäisi alustavan budjetin puolelta maksaa lentoliput, bussit, ne maksaa Ja ravintolat ja hotellit maksettaisiin suoraan. Tämä on hankalampaa. Tähän vaaditaan virkamiehiä, sen pitää palkata ihmisiä. Mutta minusta masentavaa, että rahaa annetaan käteen. Vaikutukset ovat ei-aiottuja sekä jäsenille että vierailijalle. Tämän pitäisi tarttua tiukasti. Parlamentti on tehnyt vähän, tilanne ei ole juuri muuttunut. Merci, Madame Mathieu. Kiitos, Madame Mathieu. Seuraavaksi herra Odi. Merci, monsieur le président. Mon Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä puheenvuoroni koskee Euroopan parlamentin poliittista toimintaa ja Euroopan parlamentin virkamiehet, jotka jatkuvasti seuraavat poliittista toimintaamme, voivat myös olla poliittisessa toiminnassa jäsenvaltioissa. Haluaisin tietää, millä tavalla hoidetaan tällainen eettinen valvonta, sillä jäsenvaltiossa tapahtuvissa vaalissa näillä henkilöillä pitäisi olla tietty jäävyys. ja millä tavalla otetaan huomioon se poliittinen kampanja, jonka henkilö tekee kotimaassaan ja suhteessa siihen toimeen, joka hänen pitää hoitaa Euroopan parlamentissa. Haluaisin onnitella myös tässä välissä esittele Liberaskia tästä erinomaista työstä. Onko meillä tällainen käytännössä, käytäntösääntö? Onko se ajanmukainen? Valvotaanko sitä? Katsotaanko, miten paljon työtä tehdään ja paljonko ollaan paikalla, tai miten paljon ollaan poissa eri poliittisista syistä. War das direkt dazu, Frau Niin, Kristel, liittyykö tämä suoraan siihen, mitä Rava Mathieu sanoi? Niin, haluaisin vahvistaa sitä, mitä Veronik Mathieu sanoi. Näillä käteismaksuilla me, me rikomme EUn rahanpesudirektiiviä, jossa on selkeitä ylärajoja sille, mitä saadaan maksaa käteisellä. Me, törmää, me rikomme tätä vastaan täällä Euroopan sydämessä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä ei vaikuta meidän maineeseemme. Minä nyt ehdottaisin, että saamme tutustua tähän raporttiin. Sisäisessä todintarvoisraportissa on todettu, että paikallisten avustajien kautta saadaan paljon rahaa, jota maksetaan yksittäisille, yksityisille tileille. Miten typerä voi olla vaarantakseen tällä tavoin oman maineen? Pelkästään se, että syntyy sellainen vaikutelma, että varoja käytetään tavalla, joka ei ole tarkoituksenmukainen. Tämä on minusta hyvin tärkeä kysymys, kollega Liberatski, että puhemiehistö tekisi asiasta päätöksen ja muuttaisi sääntöjä. Kiitos. Ja, vielen äh, Kiitos. Se oli selkeä kommentti. Herra Warren. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kuten muut kollegat, haluan kiittää esittelijä erinomaisesta mietinnöstä. En ajatellut puhua koska tämä mietinnön pitäisi katsoa ajassa taaksepäin. Olen 2013 budjetin esittelijä. Pitää ajatella ehkä vähän etenkin päin. Ehkä antaisi vähän esimakua siitä, mitä ensi vuoden budjetin suhteen tehdään liittyen täällä esille otettuihin asioihin. Rakennuspolitiikasta on estetty aluksi paljon kommentteja, ja kun kollegat äänestävät parlamentin budjettisuuntaviivasta miksi Strasbourgissa, äänestimme pykälän puolesta, jossa sanotaan, että uusi, tämän toimikauden aikana ei uusia rakennuksia enää hankittaisi. Tämä on tullut mukaan. Ja mitä erityisiä rakennuksia myös Kadin tulee, olemme pyytäneet täysin päivitettyä tietoa kadin kustannuksista ja aikataulusta. Mitä tähän eurooppalaisen historian taloon tulee, olemme pyytäneet päivitettyä tietoa kustannusarviosta ja me olemme vaatineet tarkkaa arvioita, ja pyrimme myöskin yhteisrahoituksen saamiseen, jotta komissiokin maksaisi rakennuskustannuksista ja toimintakustannuksista, kuten luvattiin sieltä viime vuoden lopusta. Jotkut mainitsivat myös matkustuskustannukset. Meidän suuntaviivoissa on kohta, että matkustuskustannukset pitäisi ainakin jäädyttää. Olemme myös halunneet tällaisen tarkastuksen matkustuskustannuksista. Ymmärtääkseni pääsihteeri on tämä vienyt läpi. Ja se pitäisi se tieto saada parissa viikossa. Meillä on myös kohta delegaatioihin liittyviin säästöihin ja siinäkin näitä ideoita. Mitä tulevan budjettiin tulee, me pyydämme jäädyttämistä ainakin reaali siis kustannuksissa. Tämä merkitsee jotakin muutoksia parlamentin toimintatapoihin, erityisesti käännämiseen ja tulkkaukseen. Jos me haluamme tehokkaamman ja kustannustehokkaamman parlamentin, niin kollegoiden täytyy hyväksyä se, että me muutamme jossakin oloissa toimintatapojamme. Kiitos, Vaughn. Seuraavaksi. Tack formen. Kiitos. Kiitos puheenjohtajalle ja kiitos siitä, että täällä on sanottu paljon konkreettisia asioita Euroopan TV-stä rakennuksessa Ja sitten käteismaksut ryhmille ja koko joukosta muita asioita, joihin ne tarko. Ja tässä yhteydessä tyydyn siihen, että mainitsen yhden ajatuksen, joka täytyy toteuttaa mielestäni. Mielestäni pitää olla rajaa, sille, kuinka paljon rahaa voi säästää, jos ei rupea miettimään myös rakenteellisia asioita, jotka liittyvät parlamentin työtapaan parlamenttina. Ilmeisin on tietysti tämä matkustussirkus Brysselin ja Strasbourgin välillä. Se on yksi asia mutta tämä ei ole ainoa. Kysymys siitä, kuinka paljon kokoustunteja meillä on, kuinka usein tavataan ja kuinka monta erilaista kokousta on samaan aikaan. Onko se nyt jonnekin kirjoitettu, että meillä on no, lähes 40 kokousta vuodessa? Eikö ole mahdollista järjestää parlamentin työskentelytapa niin, että meillä olisi perusviikko joka kuu, jolloin parlamentin jäsenet voivat valmistautua. Tietysti asiakirjojen pitäisi tulla ajoissa eikä viime hetkellä, mutta että olisi aika valmistautua, että tietäisi mistä puhutaan. Ja sitten, että olisi aikaa myöskin valitsijoiden tapaamiseen. Telekokoukset on otettu esille keinona välttää lentoliput ja muut. Eli on koko joukko rakenteellisia asioita, jotka liittyvät parlamentin työhön, jotka vähän nousevat näiden yksittäisten kulupostien yläpuolelle, ja olisi kiinnostavaa, jos me seuraavan vuoden aikana pyrkisimme keskustelemaan vähän syvällisimmin näistä kysymyksistä. Budjetti ja säästönäkökulmasta. Selvä on, että demokratiaa ei pidä lopettaa ekonomian vuoksi, mutta jokaisessa organisaatiossa on inertiaa, massan hitautta. Ja sitä pitää lisää ja lisää kokouksia, tavataan yhä enemmän ja enemmän ja otetaan enemmän ja enemmän tehtäviä. Ja joskus pitäisi pysähtyä ja miettiä, että mihin rajat vedetään kuinka paljon tavataan, mitä halutaan tehdä, mitä ei haluta tehdä, mitä halutaan priorisoida. Minusta tällainen on, keskustelu on poliittisesti välttämätön, mutta on myös taloudellisia perusteluja sille. Joten kiitos mietinnöstä, mutta toivottavasti tämä keskustelu käydään jossain vaiheessa. Äh, kiitos, Söndergaard. Ja lopuksi ennen esittelijää vielä herra Itälä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Itsekin haluan kiittää raportoja Liberatskia erittäin hyvästä työstä. Kun tein edellisen, niin tiedän, tiedän tarkkaan, mitä tämä työ on. Ja, ja monet asiat, e, jotka tässä raportissa on, ei ole taloudellisesti niin merkittäviä, mutta tämän parlamentin maineen kannalta suhteessa kansalaisiin, niillä on valtavan suuri merkitys. Ja siksi erityisesti näinä aikoina pitää olla varsin tarkkana, mitä tehdään Haluan nyt ajanpuutteen vuoksi ottaa vain yhden asian, ja se on tämä turvallisuus. Me ollaan tehty täällä, ja täysistunto on tehnyt selkeitä päätöksiä, mutta mitään ei ole tapahtunut, ja toivon, että tässä nyt pidetään kiinni niistä päätöksistä, joita on tehty, että ne myös toteutetaan. Mutta puheenjohtaja, jos sallitte, tämä oli mun viimeinen poliittinen puheenvuoro tässä valiokunnassa. Ja haluan kiittää kaikkia kollegoja ja, ja hallintoa erittäin hyvästä yhteistyöstä. Olen kokenut, että on ollut hienoa tehdä yhteistyötä kaikkien teidän kanssa ja se on ollut ja, ja tänään mä istun vielä tässä eturivissä ja huomenna sitten tuolla takarivissä. Tuota, näin se maailma menee ja lähden tästä luovuttaa huonetta, mutta haluan todella sanoa, että on ollut upeaa työskennellä tässä valiokunnassa ja me tullaan näkemään, mutta kiitos tosi paljon kaikille. Ja kollegi Itele... In... Kollega Itälä puheenjohtajan toimessa olen vasta ollut nyt muutaman päivän täällä valiokunnassa, mutta varmastikin kaikkien kollegojen nimissä saan kiittää teitä kollegiaalisesta hyvästä yhteistyöstä viime kuukausina ja viime vuosina. Toivotamme valikuntana tietysti uudessa vastuullisessa tehtävässänne onnekasta toimintaa ja toivomme, että hyvä yhteistyö sitten jatkuu. Kaikkea hyvää ja kiitos yhteistyöstä. Gibt's doch äh, Wortmeldungen aus der... Niin. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? On vielä. Rova Gressle. Niin. Euroopan kansanpuolueen nimissä haluan toivottaa Villelle kaikkea hyvää Luxemburgissa. Lähden siitä liikkeelle, että et unohda meitä, etkä unohda sitä, mistä olet tullut. Ja että meidän viet mukanasi meidän toivojemme, ajatuksemme tietotuomioistuimelle. Nyt kun kollega Fasakasin jälkeen toinen jäsen täältä siirtyy tietotuomioistuimeen, se on meille minusta suuri mahdollisuus, suuri mahdollisuus myöskin tietotuomioistuimelle ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä tässä uudessa tehtävässä. Kaikkea hyvää vielä kerran ja kiitos paljon työstä, jota olet täällä tehnyt. Kiitos vaan Kresterova Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan yhtyä onnittelusanoihin, joita on esitetty kollega Itälälle, koska, koska mm, on kollegasta, joka on ollut hyvin työtelijäs ja joka on, on osoittanut hyvää puolueettomuutta työskennessään täällä valiokunnassa ja on puolustanut omia periaatteitaan, omia arvojaan. Ja hänen kanssaan, kun hän on sitten myös meillä on siellä jäsen, joka on todella tärkeä ja joka tuvannustakin kanssa voi voimme hyvää yhteistyötä, joten kiitos paljon vielä kerran yhteistyöstänne. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tästä asiasta ei näytä olevan, joten lopuksi annan vielä puheenvuoron kollega Liberatskille. Niin. Täällä on puhuttu kovin monista asioista, ja en voi edes tarttua niihin kaikkiin. Ehkä aloittaisin siitä, mitä herra Itälä totesi. Täällä on kysymys siitä, miten parlamentti nähdään julkisuudessa. Ja olen iloinen siitä, että tämä asia vielä kerran nousi esille. Rova Gressle on puhunut monista asioista, jotka ovat tärkeitä olen usein hänen kanssaan yhtä mieltä ja haluaisinkin esittää tällaisen yleisen kommentin. Me annamme, tilintarkast- annamme vastuuvapauden vuodelle 2010. Nyt elämme vuotta 2012. Ja se merkitsee sitä, että meidän nyt täytyy rajoittaa suhtautua vuoteen 2010. Täällä puhuttiin erinäisistä asioista, muista julkisista hankinnoista. Todellakin. On saavutettu edistysaskelia sekä tavallisissa normaalissa julkishankinnoissa että e, poikkeuksellisissa julkisissa hankinnoissa. Sitten valtuuskunnan matkat ja niihin liittyvät kustannukset. Kohdissa 37 ja 38 on puhuttu tästä. Usein on niin, että valtuuskunta, jonka kokoonpano on tiedossa vasta muutama päivä ennen matkaa, tai usein käy myös niin, että jäsenet peruuttavat matkan aivan lyhyellä tähtäyksellä, ja on sitten yksityisesti niin, että pyydetään tukea. Kun seitsemän edustajaa matkustaa, niin silloin matkustaa seitsemän eikä kolme. Luvut eivät ole mitenkään ilmasta vedettyjä, joten meistä itsestämme riippuu pitkälti se, miten asiat muovautuvat. Sitten nämä vierailijaryhmät, se on kuuma peruna. Vuonna 2010, anteeksi 2009 Rastas esitti joitakin esityksiä, jotka liittyvät vedelijäryhmiin, joita me käyttöön uusia sääntöjä. Meillä on nyt uudet säännöt. Meidän pitäisi katsoa, miten nämä uudet säännöt toimivat, ja sitten voimme ottaa niihin kantaa. Sitten tämä demografinen kysymys. Rova Gressle puhui siitä, samoin myöskin Rova Ajala Sender. Luonnollisesti on niin, palkat komissiossa ja parlamentissa eivät vastaa palkatasoa Luxemburgissa, Saksassa tai Belgiassa. Ja tietysti monet ihmiset sitten päättävät työskennellä muualla, jos eivät voi ansaita samanlaista palkkaa. Minä olen itse joutunut tämän toteamaan – totesin, että kehittyneimmät valtiot ovat huonommassa asemassa, ajatellen nimenomaan työntekijöitä, jotka ovat alhaisemmissa palkkaluokissa. Sitten herra Epping puhui säästötoimista. Kohdassa 43 me olemme puhuneet hiukan tästä, miten meidät nähdään, mikä on meidän imagomme. Ja siellä todetaan, että on esitetty tiettyjä menoja ja että on ollut tiettyjä kustannuksia. Ja suuri osa menoista on on toteutettu suunnitellun mukaisesti. tilastustuomioistuin, samoin kuin sen tilintarkastajat ovat todenneet, että ei ole kovinkaan paljon huomautettavaa. Olen käynyt keskustelua tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja siellä on puhuttu siitä, että, että mikä on tiettyjen hankkeiden vaikuttavuus. Miksi käännöspalvelut, tulkauspalvelut? Meillä on toistuvasti tämä ongelma. Tehän tiedätte varmaankin, että niin sanottu järjestelmällisyys on aika vähäistä. Kysymys on siis siitä, että esitykset tehdään ajoissa ja toimitaan käännettäväksi ajoissa. Monet edustajat, heidän pitäisi hiukan nyt katsoa kyllä peiliin. Aset, hakemukset pitää esittää ajoissa. Ja sitten mitä herra Gebrandi otti esille, kohdat 24 ja 25 on kysymys viime vuoden suositusten toimeenpanosta. Monissa asioissa katsotaan jo tulevaisuuteen vuotta 2011. Tämä on nyt tällainen tilannekatsaus, joka koskee vuotta 2010. Ja se, puhumme siitä, mitä tämä tilannekatsaus kertoo vuodesta 2010 ja mitä pitäisi siis tapahtua vuonna 2011. Sitten tiedotustoimistot, niitä pitää kat- tarkastella eriytyneesti, miten ne toimivat. Herra Bacitis puhui kolmesta toimipaikasta Luxemburgista, Brysselistä, Strasburgista. Usein puhutaan siitä, miten kallista matkustaminen Strasburgiin on. Se on todellinen ongelma kyllä, mutta meidän ei tulisi unohtaa, että hallinto on pitkälti Luxemburgissa. Näin on meidän hallintomme nyt organisoitu. Ja tietysti voidaan kysyä, onko se tarpeellista, onko tarpeellista, että kaikki on hajautettua – mutta se tietenkään ei ole se, mistä keskustellaan silloin, kun puhutaan vastuvapaudesta, vaan siitä pitäisi keskustella muussa yhteydessä. Sitten herra Sonic. Asioista, jotka eivät välttämättä liittyy budjettiin. Olen puhunut tästä asiasta myöskin pääsihteeri Vellen kanssa. Olen todennut, että minua ei miellytä se, että, että kun esitetään selvitys matkakustannuksista, meitä edustajina kohdellaan huonosti. Ihmiset eivät ole paikalla, toimistot eivät ole avoinna, se ei toimi, se ei käy. Kysymys on tietysti tottumuksista. Tämäkään sinänsä ei tietysti liity vastuvapauteen. Sitten vierailijoista. Tämä katsoo, miten uusi järjestelmä toimii, mutta tietysti se, mitä Rova Mathieu sanoi, emme voi maksaa muutamia tuhansia euroa. Jokainen, jolla on 20, 30, 40 viljelijää, maksaa yksittäin näistä. Tässä on tietysti kysymys siitä, että on miksi majoituskustannuksia, aterioinnista syntyviä kustannuksia. Tämä on hyvin vaikea asia. No Sitten eettinen ohjesääntö. Herra Odin puhui siitä. Suurella tyydytyksellä olen todennut ja kuullut, mitä puhuttiin rakennuksista, kiinteitöistä. Se on asia, jonka pitäisi heijastua uudessa budjetissa. Turvallisuuskysymyksistä puhuttiin myös. Erinäiset henkilöt ottivat ne esille. Rova Ines Ajala Sender otti sen esille. Hän totesi, että tämä olisi myöskin noussut budjetissa, mutta todellisuudessa käytetään samoja varoja, mutta lähestymistapa on muuttunut, on ulkoistettu enemmän toimia. Pankki on ulkoistettu, posti, kaikki on ulkoistettu. Se merkitsee sitä, että kukaan ei oikeastaan vastaa enää mistään. pääsihteeri, pääosasto on muuttanut lähestymistapaansa, ja se merkitsee sitä, että parlamentin työntekijät, hallinnon työntekijät, heidän pitäisi kantaa enemmän vastuuta, ei pelkästään niiden, joita me päivittäin tervehdimme, jotka ovat virkapuussa. Suuri vastuu on siis nyt siinä, miten näistä resursseista kannetaan vastuuta. Rahaa menee ulospäin, mutta tärkeää on tietysti se, että pitäisi enemmän painostaa siihen, että saataisiin parannettua turvallisuustilannetta. Ei meidän tai tässä puhua nyt loputtomiin, koska aika rientää, aika on kallista. Vielä kerran kiitos kaikista kommenteista, monista kysymyksistä. Varmastikin jää vielä aikaa tarkistusten tekemiselle ja minä tulen varjostelijalle sanomaan selvästi, että meidän yhteistyömme päättyy vasta sitten, kun tästä mietinnöstä on äänestetty. Kiitos. Kiitos, Liberatski. Määräaika tarkistukselle on maanantai 5. maaliskuuta kello 12 ja päätös tehdään sitten 26. 27. maaliskuuta 2012. Niin. Rouva. Määräaika pitäisi pidentää kello 18, maanantai kello 12 on mahdoton jäsenten kannalta on viikonlopun jälkeen. Joten jo pitäisi edes se perjantaina tai torstaina sitten tapauksessa. No tarkistamme. Tarkistan tämän äh, parlamentin yksiköiden kanssa ja ilmoitamme tästä jäsenille, onko mahdollista lykätä määräaikaa kello 18. Meillä on todellakin hirvittävä työpaine tällä hetkellä. No, tämän viitin osalta, jolla on paljon merkitystä, yritämme saada aikaan sen, että määrä olisi kello 18. No niin, hyvä. No niin, keskustelut tästä osasta voidaan nyt sitten päättää ja tullaan seuraavaan kohtaan, tässä on nyt kysymys Euroopan tilastustuomioistuimesta, se on sääntöjen muuttamisesta ja esittelemme on Derek Vaughan tilastustuomioistuimesta. Saan tervehtiä jäseniä Savolts Fasakasia ja Michel Cretania, jotka ovat esittelijä, asiasta vastaavia jäseniä. Ja ehdotan, että aluksi kuulemme tilastustuomioistuimen kannanoton ja sitten sen jälkeen puheenvuoron saa meidän esittelijämme. Kuka tiedotusommistumista saa puheenvuoron? Olkaa hyvä. Olkaa hyvä, herra Fasakas. Kiitos. Puheenjohtaja, ennen kuin aloitan raportin, haluaisin käyttää tilaisuutta onnitellakseni teitä siitä, että teidät on valittu tämän tärkeän valiokunnan puheenjohtajaksi. Yhtenä teidän teidän edeltäjistänne. Haluaisin sanoa, että pidän arvosta tätä tehtävää suuresti ja toivotan teille paljon onnea, paljon kärsivällisyyttä ja paljon menestystä. Ja kun nyt muutenkin onnittelen, tässä olisi myöskin onnitella herra Itälää, joka nyt on kuitenkin poissa paikalta. Onnitella häntä siitä, että hänet on nimitetty uudeksi Euroopan tilastustumistuminen jäseneksi. Olemme iloisia, että hänet on nimitetty. Ja voisikin luvata herra Ingeborg Gresslelle, ettei vain ota häntä ystävällisesti vastaan, vaan yritämme myöskin kaikki hänen toiveensa ja jopa perustelut toivomuksensa, jotka liittyvät meidän yksikköömme toteuttamaan. Ja nyt haluankin sitten jatkaa englanniksi tätä esitystä, niin joten olkaa hyvä herra puheenjohtaja. Christoph. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset tästä erinomaista mahdollisuudesta esitellä teille kunnialliset kontvaliokunnan jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ehdotuksen, joka liittyy eh, eurooppalaisten rahastojen yhteistä säännöstä 14.20 kaudelle. Ennen kuin menen yksityiskohtiin, haluaisin esitellä esittelijänne Vonia laadukkaasta työpaperista. Ja olen erityisen kiitollinen, että hän on avoimesti aloittanut erittäin hedelmällisen vuoropuhelun hänen tiiminsä ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Yksityiskohtaisemmat keskustelut paljastivat, että tuomioistuimen kanta ja työasiakirjan kanta ovat samalla linjalla täydellisesti. Tätä on vahvistanut herra Voonin valmius ottaa vastaan tilintarkastusistuimen lausunnon konkreettisia ehdotuksia. Ensiksi haluaisin muistuttaa teitä, että asetusluonnos, joka luo yhteiset säännöt, herättää joukon poliittisia kysymyksiä, jotka ovat ja pitäisikin olla poliitikkojen toimivallassa, eli teidän Euroopan parlamentin demokraattisesti valittujen jäsenten. Sen takia lausunnossaan tilintarkastustuomioistuin huolesti valitsi tällaista kannata tai vastusta lähestymistapaa asetusluonnokseen siltä pohjalta, että teidän lainsäädäntäjänä päätettävä, ovatko ehdotukset tervetulleita vai ei. Tuomioistuin harkitsee, eh, on katsoa, että sen rooli on antaa neuvoja mm, sitä, mitä seurauksia, mahdollisia hyviä tai huonoja puolia ehdotuksista on, pohjautuen auditointituloksiin, johtopäätöksiin ja suosituksiin. Ja on erittäin hyvä, että te teidän työasiakirjanne ylittää yleiset huomiot ja sisältää paljon konkreettisia seikkoja. Haluaisin minuutin estellä lukuluvulta ja kohta kohdalta. Mutta tiedän, että teillä on hyvin vähän aikaa, ja siksi en voi näin edetä. Siksi sen sijaan kiinnittäisin huomiota lyhyesti neljään yleiseen kohtaan ja kolmeen erityisen konkreettiseen johtamis- ja valvontajärjestelyyn. Ensinnäkin kysymys eurooppalaisesta lisäarvosta. Oikeudelliset tämän puitteiden luominen koheesia menoille antaa erinomaisen mahdollisuuden selkeyttää eurooppalaisen lisäarvon käsitettä menoprioriteettien asettamisessa ja Tämä saavuttamisen tuomioistuin on ehdottanut, että menoohjelmat määritellään hyväksyttävän tuloksen mukaan. Ohjelmilla on joukko konkreettisia tavoitteita ja maksatus liittyisi tulosten saavuttamiseen. Vaikka on väitettykin, että ehdotus keskittyisi tuloksiin, nämä yhteiset säännöt 14-20 aikavälillä ovat olennaisesti pohjimmiltaan panoskeskeisiä ja keskittyvät hallintarakenteeseen ja sääntöjen noudattamiseen pikemmin kuin suorituskykyyn. Sen lisäksi tämä yhteinen strateginen puitteisto rahastoissa rahoittaa erittäin erilaisia toimintoja, mikä tekee vaikeaksi luoda kriittistä massaa, jolla EUn interventiolla olisi koordinoitava tulosta. Ex-antoehdollisuus on avain. Kehitys mikä vahvistaisi interventiologiikkaa EUn toimissa helpottamalla välttämä, sitä välttämätöntä integrointia, mitä pitäisi tapahtua kohesiorahastojen ja muiden EU-politiikan välillä. Tässä suhteessa ottaa huomioon kohesiorahastojen merkitykseen, Tutkimuksen ja kehitystäminen on ollut, että koordinaatio on erityisen kiinnostavaa. Useammat komission säätelyvaatimuksista on lykätty myöhempään vaikutuksen erityisesti kohesioskeemaan tekijät katetaan delegoidussa säännöksissä ja täytäntöpana säännöksissä. Toimiston toteaa, että tällä on merkittäviä vaikutuksia asetuksen muille osille. Siksi on erittäin tärkeää taata johdonmukaisuus yksityiskohtien välillä ja kautta asetuksen. Tästä suhteesta on myös tärkeää painottaa tämä yhtä, yhteisen määräyksiä koskeva asetus ja rahoitusasetus olisivat sanomalla linjoilla, mutta Rova Gressle tietää tämän ja näin, tähän liittyvät ongelmat paremmin kuin minä, että kansallisten maksujen katto ja, ja makrotaloudellinen ehdollistaminen vaatisi vakavaa pohdintaa, jotta vältettäisiin ei-toivotut vaikutukset kohdassa kannata ylipäätänsä. Muistuttaisin, että maanantaina, kun aluekehitysvaliokunta tapasi, meillä oli erinomainen mahdollisuus keskustella näistä kysymyksistä yksityiskohtaisesti. Vaan kertoa teille, että oli erittäin iloinen, kun sain sen käsityksen, että teidän valiokuntanne, tuon valiokunnan esittelijöiden ja meidän kannat ovat täys aivan sopusoinnossa. Ja toivon, että näiden keskustelujen pohjalta meidän suositukset otetaan huomioon ja tämä heijastuu loppumietinnössä. Nyt johtamis- ja valvontajärjestelyistä painottaisin seuraavaa kolmea asiaa. Kohesimenojen järjestelyt ovat monimutkaisia, vaikka jotakin yrityksiä on ollut vähentää hallintotaakkaa. Usein mainitaan, että yksin sääntöjen ja menettelyiden yksinkertaistaminen on tärkeää, kuten työpaperissa ne todetaan. Yksinkertaistamisen pitää olla älykästä ja välttää tarpeetonta hallintotaakkaa. Eli ei pidä käyttää erittäin monimutkaisia sääntöjä, elävät ne ole todella politiikan tavoitteiden kannalta selkeä, tärkeitä. Pitäisi myös tehdä selväksi, että muutokset, joilla pyritään yksinkertaistuksiin loppukäyttäjän kannalta. Nämä usein luovat EUlle lisätaakkaa ja kansalliselle hallinnolle myöskin. Eli jälleen hyvä valmistelu on tärkeää ja resursseja pitää käyttää oikein. Asetusehdotus pyrkii koordinoimaan useiden isojen rahastojen käyttöä. Riittävää institutionaalista kapasiteettia tarvitaan, jotta EU-rahoja käytetään oikein kestävän taloudellisen kehityksen takaamiseksi. Pitkän aikavälin laajan poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi kontrolli- ja täytäntöönpanojärjestelmien pitäisi olla toiminnassa heti alusta lähtien. Komission tehokas valvonta ja vastuullisuus varojen käytöstä tukisi jäsenvaltioita näiden varas, rahastojen onnistuneessa käytössä. Ja tässä virheiden toteaminen jäisi tarkistuksen, mikä merkitsee sitä, että tarkistusten määrää pitäisi lisätä ja korjauksia tulisi enemmän. Ja pitäisi todeta, e- että ei ole mitään takuita, että korjaukset eivät mitenkään välttämättä kata virheiden seurauksia. Ja että kaikkia pulmia toimivissa ohjelmissa poimitaan. Eli kansallisten johto- ja valvontajärjestelmien tehokkaus pitäisi taata jo alusta lähtien. Kuten työpaperinne niin toteaa, ehkäisevä kontrolli. Erityisesti akkrediti- akkreditointiprosessin kautta, jossa komissio mukana välttäisi ongelmia, jotka liittyvät kor- korjausmaksuihin. Näillä vältettäisiin sen keskeytysten ja maksun pidättämisen ja maksun ko- korjausmaksujen seuraukset. Minä uskon, että teidän erinomainen työpaperinne ja tilintarkastustuomioistuimen lausunto tukevat toisiaan. Toivottavasti työpaperinne suositukset otetaan huomioon valikunnan ehdotuksessa huomioon ja toivottavasti ne heijastuvat parlamentin asetuksessa lopuksi. Ennen kuin kiitän teitä huomiostanne, pyytäisin arvostettua kollegaani ja toista la, lausunnonantajaa Michel Cretagne puhumaan. Kiitoksia Shakas tästä erinomaisesta selvityksestä. Ja nyt haluaisinkin pyytää Michel Cretagne, aihan ei olekaan paikalla, lisäämään tähän kommenttinsa. Siis ei tarvitse nyt vain. Okei, okay. <clears throat> Euh, je vous remercie, monsieur. Niin, kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Lisäsin vain kaksi huomiota näihin kollega Fasakasin kommentteihin. Ensimmäinen niistä koskee seuraava kohtaa. Kuten tiedätte, niin ähm, aluekehitysrahasto, kuten myöskin kalastusrahasto, ovat sisällytettynä näihin yhteisiin säännöksiin tässä asetuksessa, jota tänään tarkastellaan. Ei olisi voitu ajatella enää, että näiden kahden rahaston sisällyttäminen merkitsisi sitä, että asetettaisiin yhteinen tavoite näille kaikille viidelle rahastolle, eli nämä kolme rakennerahastoa ja kaksi, jotka koskevat luonnonvaroja. Mutta tuomioistuin on huomioinut, että näissä yhteisissä säännöksissä oli eroavaisuuksia sen suhteen, miten näitä rahastoja oli hallinnoitu, ilman että nämä erot olivat mitenkään perusteltavissa. Esitän kaksi esimerkkiä näistä eroista äh, rahastojen hoidossa. Ensimmäinen, se koskee koskee tilien tarkastusta siinä järjestelmässä, jota on ehdotettu kohesiorahastoon ja aluekehitysrahastoon on erilainen kuin se, jota hyödynnetään maaseudun kehityksessä. Maaseudun kehityksessä tämä tilintarkastusjärjestelmä koskee tilien luotettavuuden maksuvirastojen toimesta, kuten myöskin näiden toimien laillisuuden. Jälleen toisinpäin asia katsoen, niin näiden kolmen rakennerahastojen suhteen tämä vuosittainen toimi koskee pelkästään niiden luotettavuutta, mutta ei koske niiden laillisuutta tai transaktioiden luotettavuutta ja en ymmärrä, miksi tällainen ero on otettu käyttöön, varsinkin kun säännönmukaisuuteen ja laillisuuteen liittyvät kysymykset rakennerahaston kohdalla käsitellään toisessa kappaleessa asetusehdotuksessa. Toinen esimerkki perustelemattomasta käsittelyerosta on seuraava. Rakennerahastoissa silloin, kun komissio ottaa käyttöön rahoituskorjauksen sanktioidakseen laittomuuksista tai epäsäännönmukaisuudesta rahastojen hallinnoinnista, niin ne jäsenvaltiot, joihin tämä korjaus kohdistuu, saavat mahdollisuuden osoittaa, että tämä epäsäännönmukaisuus on pienempi kuin mitä komissio on arvioinut. Ja näin ollen tällainen oikaisu, jo pienempi oikaisu, se on se summa, jossa pitäydytään. Tällaista mahdollisuutta oikaisuun ei kuitenkaan ole olemassa maatalouden tai luonnonvarojen kohdalla. Meidän on ollut vaikea ymmärtää perusteluja tällaiseen erilaiseen suhtautumiseen. Ja tästä pääsenkin toiseen kommenttiin, joka koskee sitä, että asetusehdotus ottaa käyttöön rakennerahastopuolella järjestelmän, joka on jo olemassa maatalousrahastossa. Tämä järjestelmä muodostuu siitä, että jäsenvaltiot voivat kohdata niihin kansallisiin laitoksiin, jotka vastaavat eurooppalaisten rahojen hoidosta toimijan ja tilintarkastustoimiston on sitä mieltä, että komission pitäisi vahvistaa rahoituskauden alussa sen, että kansallisten hallinto- ja valvontaelinten, joita jäsenvaltiot ovat akkreditoineet, ovat todella kykeneviä täyttämään tämän tehtävänsä. Tämän kaltaista vahvistusta ei tällä hetkellä vaadita. Mutta jos otettaisiin käyttöön, niin komissio olisi paremmassa asemassa tukeutumaan näiden kansallisten valvonta- ja hallintoelinten työhön. Tällä hetkellä tilanne siis ei ole tämä. Lopuksi. Rakennerahastojen hallinto. Asetusluonnos ei ota esille kansallisten tilintarkastustuomioistuinten akkreditointia, vaan siinä tyydytään pelkästään siihen, että jäsenvaltiot itse määrittelevät nämä tahot ilman mitään akkreditointijärjestelmää. Ja tässä myöskin, koska komissio on pääasiallinen näiden kansallisten tilintarkastustahojen hyödyntäjä, työn hyödyntäjä, niin Suomessa on sitä mieltä, että komission tulisi järjestelmällisesti tarkastaa näiden järjestelmien laatu ja näiden kansallisten tahojen luotettavuus. Olen huomannut, että esittelijä on ottanut huomioon tämän tilintarkastustuomioistuimen ehdotuksen. Eli pitäydyn näissä muutamassa kommentissa ja kiitoksia hyvä puheenjohtaja siitä, että sain puheenvuoron äh, ja sain sen käyttää tässä kokouksessa. Merci, Monsieur Chrétien. Vielen Dank. Äh, Kiitos. Ja nyt voimme käynnistää keskustelun. Esittelee herra Vaughan. Yeah, uh, thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiittäisin herroja Fazakash ja Hetin äh, erityiskertomuksesta – ja myös siitä yhteistyöstä, kun olemme laatineet päivän työasiakirjaa. Ne ovat aika samanlaisia. Ne tukevat toisiaan ja hyödyllisiä. Työasiakirjasta näette, että aloitamme puhumalla virheasteesta. Se on hyvin tärkeää. Keskitymme siihen joka vuosi. Se on ymmärrettävää. Sillä haluamme taata, että EU-varoja käytetään oikein mutta pitää myös todeta, että virhe ei ole petos. Ja kun virheasteesta puhutaan, on tärkeää, että virheasteet eivät heistä sitä, kuinka tehokasta kun asiapolitiikka on. Sekin pitää mielessä, mutta virheaste on tärkeää. Ja ennaltaehkäisevät toimeet virheiden ja myös petosten ehkäisemiseksi ovat tärkeitä. Ja yksi ehdotus on ollut, että otetaan akkreditointijärjestelmä käyttöön, jossa, joko, jossa komissio etukäteen vahvistaa ää, hallintojärjestelmät. Asiat, jotka herra Kretin otti esille, täytyy tarkastella erikseen, mutta teoriassa akkreditointi on hyvä idea. Tukisin sitä Mutta loppujen lopuksi vastuu EU-rahoista ja niiden käytöstä on komissiolla, joten tämä täytyy pitää mielessä, kun ajatellaan akkreditointia. Toinen asia, josta joka vuosi puhutaan tässä valiokunnassa, kohesiopolitiikan rakenteen rahastojen ja muiden rahastojen tapauksessa on yksinkertaistamisen merkitys. Me aina sanomme, että ainakin rahastojen virheasteen laskemiseksi sääntöjä pitää yksinkertaistaa. Mehän olemme tästä vuosi vuoden jälkeen puhuneet. Nyt pitäisi toteuttaa tämä luoda mekanismeja, jotka mahdollistavat yksinkertaistamisen. Ja komissio tekee ehdotuksia yhteistä säännöstä e-kohesiosta ja sitten könttämaksuista. Mutta aivan mikä kysymyksiä on. Eli keiden edussa me haluamme yksinkertaistaa säästöä jäsenvaltioiden vai hyödynsaajien? Jos me ajattelemme hyödynsaajia, kuten useimmat ajattelevat, niin silloin taakka saattaa siirtyä jollekin muulle, kuten jäsenvaltioille tai komissiolle. Tilintarkastustuomioistuinkin otti tämän esille. Toinen kysymys on maksujen keskeytys ja lopettaminen. Ja tästä me olemme valiokunnassakin keskustelleet aikaisemmin. Ja me olemme aina keskustelleet siitä, pitäisikö keskeytysten ja lopettamisten olla automaattisia. Minä suosin systemaattista, mutta muilla voi olla eri näkemyksiä. Toinen komission ehdotus on, että keskeytysten kesto voitaisiin pidentää kuudesta yhdeksään kuukauteen. Minulla ei ole ongelmia, mutta jotkut kollegat voivat olla eri mieltä. Yksi asia, jos, jotta tilintarkastustuomioistuin vastustaa ja semmoista hyvä, että vastustaa, on tämä makrotaloudellinen ehdollistaminen aluepolitiikasta. Minusta se on valtava virhe, harva sen puolesta puhuu. Vaikuttaa väärältä, että jäsenvaltioiden virheitä rankaistaan aluetasolla ja jos jäsenvaltio ponnistelee taloudellisesti, niin sitten tilanne pahenisi, jos otetaan kohesien rakennerahastojen varoja pois, jolla pyritään parantamaan tilannetta. Komission täytyy miettiä asiaa uudestaan ja olen iloinen, että tientarkastustuomioistuin on tunnustanut tämän asian. Ja sitten nämä joiden antamat julistukset. Valiokunta on monta kertaa puhunut niistä. idea myöskin, että tilit tarkastettaisiin ja hyväksyttäisiin vuosittain mieluummin kuin kiertarysäyksellä lopussa on järkevää, joskin jotain aikarajoja tässä voisi olla. Ja sitten nämä maksatuskorjaukset, kor, korjausmaksatukset. Tämä on tullut usein esille. Komissio pyrkii nettokorjauksiin. Tämä auttaisi ratkaisemaan sitä ongelmaa, että veronmaksaja maksaa kahteen kertaan. Kannatan sitä laajalti ottaen. Ehkä pitäisi miettiä vähän yksityiskohtia. Tässä on aivan kohdat. Ja vielä kerran kiittää sen tilintarkastustuomioistuinta avustaan. Tämä on työasiakirja ja odotan ilolla yhteistyötä lähikuukausina. Meillä on aika paljon aikaa vielä. Meillä on vielä 23.4. toinen keskustelu. Tarkistusten takaraja on 34. Keskusteluun on aika paljon aikaa, mutta kuten totesin, puheenjohtaja, mielelläni työskentelen kollegan. Yeah, thank you very much, Mr. Owen. Als nächstes. Kiitos. Rova Gressler. Vielen Dank. Die Zusammenarbeit, Herr Kollege Warni. Kiitos. Yhteistyö on aina tervetullut keskustelua käydään oikeana hetkenä, minun mielestäni ainakin. Tämä jälleen muistuttaa niistä ongelmista, joita on. Huomennahan meillä on viimeinen etappi budjetti osalta nostaa käytävissä viimeinen keskustelu äh, neuvoston kanssa ja haluan kiittää kollega Kajeria nyt jo, koska hän on aina ollut paikalla, mikä minusta on erittäin hyödyllistä. Se, mitä tilintastuomioistuin on todennut, siitäkin kiitokset. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. Ja nyt lyhyesti sanoisin missä ongelmat ovat tähän mennessä olleet neuvotteluissa. Silloin nekin kohdat, jotka ovat tilastustamisen kannalta tärkeitä, ovat tässä myöskin esillä akkreditointi, joka liittyy kansallisiin viran, valvontaviranomaisiin jäsenvaltioissa. Kysymys on todellista taistelusta neuvoston kanssa. Mistään muusta asiasta ei ole saavutettu sopimusta. Neuvostossa on varauksia, mutta toivottavasti huomenna saamme asian päätöksen. Sitten akkreditointi on siis tärkeä, mitä se, mitä se näyttää, mikä rooli siinä on komissiolla. Tämä on kiista komission kanssa. Kiitos tilintarkastustuomioistuimelle siinä, että se sanoo, siitä, että se sanoo, että komission rooli on tärkeä. Minäkin lähden siitä liikkeelle, että komission pitää määrittää. Emme halua nimittäin sitä, että kahden kolmen vuoden kuluttua tapahtuu suuria korjauksia siksi, että järjestelmän perusta on tehty virheellisesti. On tarkistuksia, joita olemme tehneet. Minusta on hoidettu hyvin hoikentavia, koska komissio pitäisi oman riskiarviointinsa tai jäsenvaltion toiveen pohjalta liikkeelle. On valitettavaa, että komissio vain sitten ojaa taaksepäin ja katsoo, mitä tapahtuu, ja sitten jälkikäteen antaa pisteet sitten vapaa-ohjelmasta ja pakollista ohjelmasta. Sen tarkoitus ei ole, että tässä rooli jokin erotuomarin rooli. Näin komissiolla ei ole määritelty myöskään sopimuksissa. Ja kollega Vaughan syy lykkäyksiin on, on se, että neuvosto ei ole voinut käsitellä tätä artiklaa pitkään aikaan, koska siellä käydään sisäisiä keskusteluja. Se, mitä neuvosto on esittänyt, jättää koko rakenteen avoimeksi. Jokainen voi tehdä mitä haluaa, ja se ei tietenkään ole meidän kannatamme toimivaa, koska me emme voi jatkaa nykyisten ongelmien säilyessä. Ehdotukset, joita tilintostumiston tekee, olemme osittain tarttuneetkin niihin. Minusta on hyvä, että katsomme asiaa vielä tänä iltana, että meillä on hyvin ammuksia huomiseksi. Kollega Vounin asiakirjasta on apua ja osallistu mieleni keskusteluihin, jotta budjettivalvontavaliokunnan äh, asema myöskin tässä horisontaalisessa asetuksessa voidaan lyödä lukkoon. Olen yhtä mieltä siitä, että tilintarkastajilla, mitä herra Kretan sanoi, että ajatus äh, siitä, että saataisiin nämä kaksi lähemmäksi toisiaan, tämä komission toive, tavoite ei ole totunut, koska jokaisella, joka rahasto haluaa pitää kiinni omasta, omasta joukkueestaan. Siis se varsinainen lisäarvo, ajatellen hallinnon yksinkertaistamista, sitä emme tule tällä tavoin saamaan. Minusta on valitettavaa, että joudun myös toteamaan sen, että parlamentilla me emme pysty nyt tarkistuksilla muovaamaan sellaista järjestelmää, jota komissio haluaisi. Me emme pysty siihen. Se ei ole itse asiassa edes meidän tehtävämme. Pahoittelen tätä mitä syvimmin, olisi pitänyt pyrkiä saada aikaan enemmän hyötyä hallinnon yksinkertaistamisesta siitä, että olisi yhdistetty näitä rahastoja. Mutta näin nyt on, ehkä vuoden 2020 jälkeen toivottavasti muiden esittelijöiden toimin voidaan saavuttaa muuta kuin tähän mennessä. Tämä on ikävää. Jäsenvaltiot aivan oikein valittavat byrokratian lisääntymisestä. Ehkä me olisimme voineet toimia tässä paremmin, mutta nyt kuitenkin tärkeää on, että mahdollisimman pikaisesti jatkamme työtä, niitä saan aikaan hyviä tuloksia. Kollega Vaughn varmastikin huomenna illalla jo artiklan 56 äh, osalta, mitä tulee tähän yhteiseen hallintoon, mitä tulee perimisjärjestelmään ja miten koko järjestelmä valvonnan osalta tulisi toimimaan. Toivottavasti huomenna illalla olemme näin pitkällä. Jos joku on paikalla haluaisi vedota painokkaasti sen puolesta, että huomenna illalla meillä olisi tuloksia, koska tuloksia tarvitaan jatkokeskusteluun täällä parlamentissa. Siis se, että pyritään yksinkertaistamaan sääntöjä, jos se ei nyt onnistu, se olisi todella kohtalokasta kaikille asianosaisille. Ja, vielen Kiitos. Rouva Gressle. Suuri etu on siinä, että meidän valiokunnassamme on myös esittelijä, joka on budjettivaliokunnassa tästä asiasta vastuussa ja näin syntyy selkeä yhteys tässä asiassa. Nyt Odi, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Odi, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos, puheenjohtaja. Kysyisinpä, onko rahoitusasetuksen aikataulun muuttuminen nyt 14.20 perspektiiviksi, eikä se merkitsi sitä, että meidän pitäisi yleisemmin arvioida se rahoitushallintoamme ja se, erityisesti sen kustannuksia. Kaikkeen liittyy kustannuksia varojen keräämiseen, maksamiseen, valvontaan. Kun yhteisen hallinnon monimutkaisuutta tarkastelee, sinnehän ei niitä virheitä ole, vaikka asiat paranevat Herää kysymys, eikö pitäisi arvioida järjestelmää? Meillä on jo vastuuvapauks mietinnössä esimerkkejä hyvin hallinnoidusta esimerkkeistä. Voisiko EU jossain vaiheessa luoda oman rahoitushallintansa? Tällä hetkellä meillä ei ole rahoitushallintaa, koska jäsenvaltiot vastustavat sitä. Ne haluavat jatkaa tämän ja tämä haluamme rahat takaisin periaatteen no, säilyvään ja toisaalta ei ole henkilöstöä muuta varten. Mutta näin strategisesti ajatellen jossain vaiheessa ei ole pitäisi olla oma rahoitushallintansa. Niin kuin esimerkiksi tutkimuksen puolella. Siellähän se toimii. Siellä virheaste on alhaisin. En tiedä, miten teknisesti ratkaisisimme tämän. Pitäisikö odottaa 2019 rahoitusnäkymiä? Haluaisin tietää, miten kaikki nämä hallintavälineet, auditointi ja muut maksavat. Niitä on kaikissa jäsenmaissa. Eikä tämä organisaatio ole liian kallis? Dank kollega eh, Audi. Ik eh, neem de vergadering Kiitoksia kollega Audi. Minä otan nyt tässä puheenjohtajan itselleni, sillä edellisellä puheenjohtajalla oli muita sitoumuksia. Nyt ehkä voitaisiin sitten siirtyä kuulemaan komission näkemystä asiasta. Onko täällä joku komissiosta paikalla, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Kertokaapa myös, kuka olette. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Nicholas Martin. Olen aluepääosaston varapääjohtaja. Kiitoksia tilaisuudesta saada tulla tänne valiokuntaanne tänään ja ottaa osaa tähän keskusteluun, joka liittyy tilintarkastustuomioistuimen näkemykseen komission ehdotuksista viidelle rahastolle seuraavalle kaudelle. Totean, että arvostamme kovasti tilintarkastustuomioistuimen tekemää työtä, kuten myöskin teidän esittelijän tekemää työtä. Ja tässä on nähtävissä, että meillä on erittäin hyviä suosituksia, joita on tehty sekä työasiakirjassa että tuomioistuimen äh, näkemyksessä, josta on hyötyä tulevissa neuvotteluissa. Arvostan sitä, että tässä on erittäin monia kehityskulkuja, jotka tukevat komission tekemiä ehdotuksia. Nähdään, että kes- koordinaatio, johon keskittymisellä tuetaan, ex toimenpiteitä tuetaan, lisäksi lähestymistapa, jossa kysymys on vuosittaisesta tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä. Ja monissa muissakin kysymyksissä meitä on tuettu. Jos keskitytään näihin erityisiin kohtiin, joita Fasakka otti esille tässä esityksessään, niin ensinnäkin eurooppalainen lisäarvo – ja tavoitteisiin keskittyminen. Meidän mielestämme me olemme hyvin huomattavasti siirtyneet keskittymisessämme siitä, että alun perin meillä on ollut tällainen panospohjainen lähestymistapa ja nyt taas keskitytään tuloksiin. Tämä on muuttanut kaikkia ohjelmointi tekniikoita. Meillä on paljon kehittyneimmät indikaattorit, niiden seurantajärjestelmät ovat kehittyneimmät ja erilaisia mekanismeja on käytössä, joiden avulla tehdään yhteenvetoja jos tuloksiin ei päästä. Näin ollen uskon, että me olemme saaneet aikaiseksi järjestelmän, joka todellakin huomattavasti muuttaa kohesiopolitiikan interventioita, kun halutaan keskittyä nimenomaan tuloksiin. Kysymys sitten näistä delegoiduista säännöksistä, täytäntöpanosäännöksistä. Tässä suhteessa tietysti useita sellaisia on ehdotettu, koska lisäyksityiskohtia täytyy vielä tarkentaa. Olemme myös aivan samaa mieltä siinä, että näiden toimenpiteiden täytyy olla sääntöjen mukaisia. Varmistaudumme siitä ja keskustelemme pääelementeistä, joita näissä on lainsäädäntöviranomaisen kanssa neuvotteluiden yhteydessä. Tietysti olemme aivan samaa mieltä myös siinä, että asian täytyy olla yhdenmukainen varahoitoasetuksen kanssa. Näin on myös ehdotuksessamme tehty ja luonnollisestikin teemme läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, kun neuvottelemme kohdasta 56 varahoitoasetuksessa. Makrotaloudelliset ehdollisuudet ja katto, katot Tämä liittyy hyvin pitkälti monivuotisen rahoitusselvitykseen ja siihen, että komissio pyrkii ehdottamaan tasapainoisen rahoitusehdotuksen. Uskomme, että kattoehdotukset ovat osa sitä ja heijastelevat sitä, mitä on saatu oppia absorptiokyvystä jäsenvaltioista ja tarpeesta saada oikea rahoitustaso aikaiseksi. Makrorahoitusehdollisuudesta sitten tämä taas on erittäin arkaluontoinen kysymys Euroopan parlamentille. Olemme saaneet esitellä perustelut tähän. Me pitäydymme niissä Kyseessä ei ole mikään rankaiseva järjestelmä, vaan järjestelmä, joka käynnistyy vain siinä tapauksessa, kun jäsenvaltio järjestelmällisesti on epäonnistunut eh, noudattamaan esitettyjä suosituksia, joita siis neuvosto on tehnyt silloin, kun alijäämä on liiallinen tai makrotalouden epätasapaino on liiallinen. Se on myös järjestelmä, jolla ei ole mitään välitöntä rahoitusvaikutusta, mutta se mahdollistaa keskeytykset keskeytykset voidaan sitten poistaa, kun jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimiin. Tähän on sisällytetty myös suhteellisuus, kun tarkastellaan vaikutusta ja tehokkuutta. Seuraavaksi sitten hallinto- ja valvontaa, jotka täällä Fasakas ja, ja Kretin mainitsivat, kuten myöskin edustaja Von. Akkreditointi oli yksi näistä tärkeistä kysymyksistä, josta puhuttiin tässä ehdotetaan järjestelmää, joka kohesiopolitiikan alalla tarjoaa komissiolle roolin riskipohjainen lähestymistapa, joka meidän mielestämme on oikeasuhtainen ja meidän uskoaksemme se varmistaa sen, että järjestelmät ovat tehokkaita tavan alusta lähtien. Me emme ehdota tilintarkastusviranomaisten akkreditointia, se on aivan totta, mutta se kuitenkin sisältyy tähän komission tarkastustyöhön. Eli ensimmäinen arvio koskee arviointiviranomaista, se on osa tätä meidän lähestymistapaamme. Eli olemme aivan samaa mieltä siinä, että jonkunnäköinen järjestelmällinen äh, tiltarusviranomaisten arviointi täytyy tapahtua, koska sehän on pää tiedonlähde komissiolle. Kun sitten tarkastellaan yhteisiä sääntöjä, niin olemme pyrkineet esittämään yhteiset säännöt kaikille viidelle rahastolle. Joillain alueilla ne ovat hyvin yksityiskohtaisestikin yhtenäiset säännöt ja suurin hyöty niistä on silloin, kun päätetään näistä säännöistä, jonka perusteella hanke voidaan hyväksyä. Se on hyvin yksityiskohtaista. Samoin nämä yksinkertaistetut kulut, ne soveltuvat kaikki viiteen rahastoon. Jotkut näkökulmat sitten taas valvonnassa ja hallinnoinnissa, niissä on yhteisiä sääntöjä periaatetasolla, mutta ei sen sijaan aina yksityiskohtaisessa täytäntöönpanossa, mikä heijastelee sitä, että tarvitaan vakauden vakautta itse mekanismeissa ja että maaseudun kehittämisessä on yhteys ensimmäiseen pilariin, joka täytyy säilyttää. No sitten nämä kaksi kohtaa, jotka mainittiin, jotka koskevat tilien tarkastamista ja hyväksymistä. Komissio on sitä mieltä, että mitään suuria eroja ei ole, että tämä prosessi linjautetaan sen kanssa, mitä sillä pyritään saada aikaiseksi ja että sen pohjalla olevat transaktiot ovat lailliset ja säännönmukaiset. Tämähän on perusperiaate molemmilla politiikan aloilla. Ja tietysti sitten tässä rahoituskorjausoikaisuprosessissa, vaikka yksityiskohtaisessa menettelyssä onkin joitain eroja, niin jäsenvaltioiden oikeudet taataan molemmissa tapauksissa aivan samalla tavoin, jotta voidaan taata se, että oikaisutaso heijastelee Eh, tunnustettua riskiä. Yksinkertaistamiskysymyksestä sitten, no ketä varten, ketä se palvelee, yksityis, yksinkertaistaminen. Silloin kun komissio tätä ehdotusta valmisteli, halusi keskittyä siihen ensiasteen edunsaajien vuoksi. Halusimme varmistaa sen, että nämä edunsaajat eivät jätä hakemuksia esittämättä. Mutta samalla halusimme varmistautua siitä, että taakkaa vähennettäisiin myös jäsenvaltioiden kohdalla. Me olemme todellakin vastinaan sille, mitä edustaja Odi totesi, olemme tehneet tutkimuksia hallintokuluista, kun kohesiopolitiikkaa täytäntöön pannaan tuo tutkimus viedään päätökseen aivan piakkoin, ja mielellämme sitten kerromme sen tuloksista teidän valiokunnallenne. Uskoaksemme olemme saavuttaneet todellisia edistysaskelia tässä yksinkertaistamisesta. E-cohesionista mainittiinkin jo yhteiset valintasäännöt, mutta suhtaudumme tietysti hyvin avoimesti yhteistyöhön lainsäätäjien kanssa neuvotteluiden kuluessa, jotta voisimme vielä mennä pidemmällekin. Kiitoksia. Dankjewel. Uh, dan geef ik nu nog de kans aan de... Kiitoksia. Näin sitten annan mahdollisuuden tilintarkastustuomioistuimelle reagoida tähän Ingeborg, haluaisitko sinä sanoa vielä jotain? Timähän er Martin. Niin, herra. Martinin haluaisin antaa viestiksi mukaan. Tilastustuomioistuin on tarttunut eräs asian usean otteeseen lausunnossaan. Selitykset, joita me haluamme ja aineistoja, joita me vaanimme, luotettavuus, lausunnot, meidän täytyy saada tämä varmin sovitettua yhteen. Siis se, miten luotettavuus lausunut, miltä se näyttää, kuka sitten tekee mitäkin sen jälkeen. Tämä ongelma on ratkaistava toimenpanomääräyksissä, koska muuten tilanne on heikko. Meidän täytyy saada vaadittu jäsenvaltioilta näitä tällaisia määräyksiä, koska näitä tietoja täytyy voida käyttää järkevällä tavalla. Tähän täytyy voida luottaa. Se, mitä nyt olemassa olevassa luonnoksessa ei ole nähtävissä, on juuri tämä. Goed, Näin, täällä ja kuuntelee tarkkaavaisesti. Nyt annan sitten puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimelle ennen kuin annan esittelijälle loppupuheenvuoron. Haluaako Fasakas tai Huetan, haluatteko käyttää puheenvuoron? Entinen valiokuntamme puheenjohtaja Fasakas, olkaapa hyvä. Te olette nyt tilintarkastustuomioistuimen jäsen. You, chair. Thank you for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että muistutitte minua aikaisemmasta tehtävästä. Ja tässä minä kysyisin, kuinka paljon aikaa minulla on kysymyksiin vastaamiseksi. Halusin tehdä sen, mutta tiedät, että teillä on erittäin tiukka aikataulu, joten puhun hyvin lyhyesti. Ensiksi kiittäisin teitä myönteisistä kannoista liittyen lausuntoamme. lausuntoamme. Toistaisin, että tämä on paitsi laaja, myös hyvin tärkeä asia, joka saattaa ratkaista Euroopan tulevaisuuden raitamalla Eurooppaa ja löytämällä oikean tavan säännellä rahoitusta 2014-2020 aikavälillä toteaisin vielä kerran, että te olette päätöksentekijöitä ja politikoita. Pyrimme palvelemaan teitä tarjoamalla teille näyttöä, auditointituloksia ja suosituksia perustuen tuomioistumme olemassaolon periaatteisen kuuria ration Siksi pyrin välttämään sen sanomista, että makrotaloudellinen ehdollistaminen on valtava virhe. Näin aluevalikunnassakin todettiin. Me sanomme ainoastaan, että se ei vaikuta oikealta lääkkeeltä, jos talous on, joku maa on ongelmissa, kohesio ja muiden rahojen vieminen niiltä ei auta siihen. Ja meidän ei myöskään pidä tilintarkastustuomioistumina sotkea kahta valvontatasoa. Te aina haluatte, että maksut keskeytetään, jos edunsaaja tekee jotain ja säännönvastaista. Mutta etujen vieminen makrotaloudellisten ehtojen vuoksi aiheuttaa paljon juridisia ja taloudellisia ongelmia alueellisella investointi- ja projektitasolla. Siksi olemme iloisia, kun näemme, että parlamentti on samalla kannalla. Mitä Rava Greslen toiveeseen, että rahastojen toiminta olisi koordinoitua. Me olemme yhtä pettyneitä korva Gresle, kun me näemme, että tästä vieläkin kohtelee kutakin rahastoa erillään. Ymmärrämme komission kantaa Toivomme ainoastaan, että parlamentti löytäisi ratkaisun ennen vuotta 2020. Nämä rahastot ovat hyvin samanlaisia, joten niiden toimintaa pitäisi harmonisoida. Lopuksi olemme tyytyväisiä kaiken kanssa, mitä sanottiin, mukaan lukien herra Martinin kommentit, kun hän selitti, kuinka paljon huolenaiheita hänellä on ja, ja kuinka paljon hän pyrki seuraamaan tuomioistuimen parlamentin suostuksia. he ovat ystävällisesti kutsuneet meitä valmisteluvaiheeseen. Aina kuuntelevat tuomioistuimeen suosituksia ja erityisesti parlamenttia, koska te olette lainsäätäjä. Toivon, että meillä kaikilla, toivon meille kaikille hyvää onnea, että löytäisimme paremman astuksen, joka palvelisi meitä paremmin. Kiitoksia edustaja Fasakas. Nyt esittelijä saa vielä esittää päätössanat, mutta meidän täytyisi päästä kohta 44 tonne puoli yhteen mennessä, joten paljon työtä on edessä. Mä annan teille nyt nopeasti puheenvuoron. Okay, I'll be very... Siinä tapauksessa aion olla todella lyhyt sananen. Haluan vain todeta Rova Gresslen ehtimistä kommentista. Olen yhtä mieltä siitä, mitä hän sanoi akkreditoinnista. Olen yhtä mieltä herra Uudin kanssa yksinkertaistamisesta ja kumpikin mainitse kysymyksen jaetusta hallinnosta ja on mielenkiinnolla keskustelujen tuloksia ja ajatusta hallinnosta, jotka Rova Gressle mainitsi. Se voisi olla hyödyllistä meidän miten tämä ajatellen, ajatellen keskusteluja, joita käydään ensi kuussa. Komission kommenteista täällä otettiin esille tämä kysymys. Uh, uh, Katot uh, näissä maksuissa. Muistuttaa kollegoja, että tämä tietysti ei aiheuta ongelmia suurimmille jäsenvaltioille – Iso-Britannia tai vastaava, mutta se aiheuttaa ongelmia monissa pienemmissä jäsenvaltioissa, Baltian maissa esimerkiksi. Tämä voisi johtaa siihen, että ne menettävät paljon tämän tuloksena. Tämä täytyy pitää mielessä ja mitä, ja ajatella, mitä seurauksia esityksestä voi olla. Makroekonominen, makrotaloudellinen ehdollisuus, olen yhtä mieltä sitä, että olen eri mieltä, ja parlamentti ja muut asiat kuin komissio ovat eri mieltä äh, siitä, miten pitäisi päästä eteenpäin. Mitä tulee akreditointiin, sanoin, että tuen ajatusta siitä periaatteessa, missä se on hyvä ajatus, mutta pitää saada oikea tasapaino sen varmistamiseksi, että kuka on sitten vastuussa EUn varoista, vastuun täytyy edelleen jäädä komissiolle ja tasapaino pitää olla oikea, mutta periaatteessa ajatus on hyvä. Ja lopuksi meillä oli hyvä keskustelu, edistystä on tapahtunut asetusten osalta ajatellen seuraavaa kohesipolitiikan kierrosta varten on pitkälti yksimielisyyttä toimijoiden välillä tästä asiasta, mutta silti on erinäisiä kysymyksiä, jotka pitää ratkaista. Ja seuraavassa kokouksessa voimme keskustella tästä edelleen. Er Kiitoksia. Kiitoksia myös jo kaikista tähän mennessä tehdystä työstä. Näin päätämme kohdan 12 käsittelyn ja siirrymme kohtaan 13-44. Käsittelemme nämä yhdessä. Eli 13-44 kaikki virastot yhdellä kerralla. Ja toi, esitän, että teemme tämän seuraavalla tavalla esittelijä. Makovei voi alustaa tämän kysymyksen. Sen jälkeen annan puheenvuoron Oshille tuolta tilitarkastustuomioistuimesta. Ja sen jälkeen on jäsenillä mm, mahdollisuus puuttua keskusteluun. Katsotaan, kuka sitten haluaa käyttää puheenvuoron. Ja sen jälkeen annan vielä virastojen edustajille puheenvuorot, jotka täällä paikalla ovat, jotka haluavat sanoa jotain. Äh, edustaja Makove, meillä on noin tunti aikaa, eli vähän nyt itse kuria. Edustaja Makove. Thank you, President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Uh, at the beginning about the agencies. Muutama kommentti näistä virastoista olen huomioinut, että virastojen määrä on lisääntynyt huomattavasti. Vuonna 2000 niitä oli kolme, 2010 24 ja tänä päivänä 27. Eli meidän tulisi myös pohtia niitä kriteereitä, minkä turvin uusia virastoja perustetaan. Ja tästä syystä haluaisin kommentoida näin alusta lähtien jo toimintavälisen työryhmän työtä jossa on tarkasteltu siis näitä kriteereitä uusien virastojen perustamiseksi. Ja toivottavasti tässä päästään tulokseen mahdollisimman nopeasti. Eli lisää virastoja, mikä merkitsee lisää rahaa. Virastojen budjetti on myöskin kasvanut tässä ajan kuluessa. Vuonna 2010 24 viraston budjetti oli yli puolitoista miljardia euroa. Ja vuonna 2010 Euroopan unionin panos oli yli 600 miljoonaa euroa. Eli tässä nähdään virastojen lukumäärän lisääntyminen, budjetin kasvu. Jos budjetti kasvaa, niin sitten meidän pitää toimia vastuullisesti. Nyt on käsillä rahoituskriisi, jäsenvaltiot ottavat käyttöön säästötoimenpiteitä. EUn ja virastojen ei pitäisi tässä olla mikään poikkeus. Uskon ja suosittelisin tätä myöskin tässä lausunnossani, että, tai mietinnössäni, että meidän tulisi lopettaa budjetin kasvattaminen ja jopa pohtia sitä, että voitaisiin vähentää budjettia, kun arvioidaan todellista virastojen tarvetta. Ja erityisesti kun katsotaan näitä tutkimusvirastoja, niin tässä yhteydessä haluaisin vedota komission, jotta se tekisi tällaisen prioriteettin luettelon niistä tarpeista, joita meillä tutkimuksessa on. Lisäksi vetoaisin myös virastoihin, jotta nämä vähentäisivät eh, näitä juoksevia kulujaan ja osoittaisivat vastuullisesti sitä, mihin joka ikinen euro on käytetty. No, siirrot sitten olemme huomanneet, että niitä on ollut valtavasti useiden virastojen toimesta vuonna 2010. Euroopan kemikaalivirasto, ympäristövirasto, meriturvallisuusvirasto, poliisiakatemia ovat esimerkkejä tästä. Ja haluaisin toistaa sen, mitä totesin, että valittelen, että tilintarkastustuomioistuin ei kertonut sitoumuksien määrästä, jota on siirretty eteenpäin tai poistettu näiden viraston toimesta. Julkiset hankinnat ja niihin liittyvät menettelyt jokaisesta virastosta enemmän yksityiskohtia yksityiskohtaisessa niitä koskevassa mietinnössä. Nyt on myöskin tärkeää huomioida, että virastossa tilanne on kun silloin, kun tilanne, eh, virastot työskentelevät teollisuuden kanssa vuonna 2010. Useat virastot ovat saaneet kritiikkiä osakseen eturistiriita kysymyksessä. Ja olen myös huomioinut, että artikla 16 tuolta henkilöstösäännöstä ei tule usein hyvin täytäntöönpanneksi. Eturistiriidat ja niistä eh, erityisesimerkit löytyvät lääkevalvontavirastosta, elintarvikevirastosta ja ympäristövirastosta. Sisäinen tarkistus. Tässä kohdin haluaisin kiittää komissiota hyvästä yhteistyöstä, jota on tehty sisäisen tarkastuksen kertomuksen suhteen. Ja haluaisin myös esittää löydöksen ja ilmaista siihen kantani. Komission sisäinen tarkastuspalvelu tai yksikkö auttaa näitä virastoja jos löydetään jotain virheitä, niin otetaan yhteys virastoon, ei julkisesti, jotta tuo väärys voitaisiin korjata. Näin ollen sisäisen tarkastusviraston kertomukset eivät ole julkisia. No kun katsotaan sitä, millä tavalla virastot kykenevät ottamaan huomioon nämä suositukset, niin se on ongelma. Nämä suositukset otetaan huomioon virastojen toimesta vain siinä tapauksessa, jos virastojen johtajat ja hallintoneuvostot näin haluavat. Eli niitä ei voida niin vain ottaa huomioon. Tietysti sitten tilintarkastustuomioistuin voisi esittää siihen lausunnon, mutta tämä on kyllä selkeä puute lainsäädännössä, joka pitäisi korjata. Hallinnoinnista olen huomioinut miten suuria hallintoneuvostoja joissakin virastoissa on ja miten paljon niissä on jäseniä, mikä saattaa johtaa tehottomaan päätöksentekoelimeen. On monia jäseniä näissä hallintoneuvostoissa ja en ole suinkaan vakuuttunut siitä, että tarvitaan valtavaa määrää jäseniä kaikissa tapauksissa. Kokouksetkin ovat erittäin kalliita. tietolähteet tässä mietinnössä ja tuo, tilintarkastustuomioistuimen mietinnössä haluaisin esittää tästä kommentin, kun tiedän myös, että tilintarkastustuomioistuin on ilmaissut kritiikkiä tätä minun kritiikkiäni kohtaan. Eli tilintarkastustuomioistuin on se ulkoinen valvontaelin suhteessa näihin virastoihin ja Euroopan parlamentti on taas vastuuvapauden myöntävä viranomainen. Siitä syystä me hyödynnämme tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, mutta se ei ole suinkaan ainoa tiedonlähde, joka meillä on. Ja siitä syystä olen käyttänyt monia muita tietolähteitä kuin pelkästään tätä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta. Annan esimerkkejä työohjelman, vuosittainen työohjelma, sitten budjetti vuodelle 2010, sisäisen tarkastusviraston kertomukset, oikeusasiamiehen ja niin edelleen. Joudun toteamaan, että tänä vuonna valitettavasti tilintarkastustuomioistuimen kertomus oli aika heikkolaatuinen, siitä sisälti vähän tietoa. Vuonna, vuonna 2010 esimerkiksi esitettiin 38 suositusta 24 virastoa kohtaan, kun taas Vuonna 2009 se antoi 69 suositusta 22 virastoa kohtaan. Vaikka virasto oli nyt enemmän, niin kommentti oli vain puolet, tai suositukset oli vain puolet tästä. Ja lisäksi nämä suositukset olivat aika yleisiä luonteeltaan eikä mitenkään yksityiskohtaisia. Joten haluaisin tässä esittää kommentin siitä, että kun kyseessä on kuitenkin ulkoinen tilintarkastuseli, niin sen tulisi kyllä tiedottaa suurelle yleisölle ja Euroopan kansalaisille näistä löydöksistä. Ne ei ole riittävää sanoa, että kyllä me tämän tarkistimme, uskokaa pois. Tietoa täytyy tarjota kansalaisille ja tietysti myös vastuuvapausviranomaiselle. No sitten tästä valiovertailukertomuksesta vuonna 2011 työohjelmassa tilintarkastustuomioistuin on, on suunnitellut erityiskertomuksen esittämistä tästä aiheesta. Emme tällaista kertomusta ole nähneet. Olemme vedonneet siihen usein, että se tämän, sen tuottaisi. Mutta se, mikä saimme noin kaksi viikkoa sitten, oli parlamentin puhemiehelle osoitettu kirje, johon oli liitetty asiakirja. Ja tuossa kirjeessä sanotaan, että Tämä ei ole tuo vertailukertomus, eikä sitä tulisi käyttää vastuuvapauteen. No eipä näytä oikein vakavamieliseltä toiminnalta. Tätä vertailukertomusta ei tehty vuonna 2011, kuten suunniteltiin. Sitten se meille saimme jotain lukuja ja sanottiin, että niitäkään ei voida hyödyntää. Yksittäiset virastokoskevat koskevat kertomukset, kaikki ovat varmaan huomanneet, että en ottanut mukaan tuota vastuuvapauspäätöstä näihin mietintöluonnoksiin, koska halusin ensin kerätä lisätietoa virastoilta ja huomioida niiden reaktiot. Jälleen kerran joudun toteamaan, että tapasin monia virastoja, kävin Euroopan lääketurvallisuusvirastossa, elintarviketurvallisuusvirastossa, ilmailuviraston edustajana tapasin, kuten myöskin ympäristöviraston pääjohtajan. Minusta on oikein hyvä, että me käymme suoria keskusteluja viraston edustajien kanssa ja joudun kyllä toteamaan, että olen keskustellut puhelimessa monien kanssa ja näin olen antanut mahdollisuuden näille virastoille kommentoida mietintöluonnoksia. Siitä syystä uskon, että, ne, että nämä virastot ovat toimineet vilpittömässä mielessä. Päätänpä tähän nyt puheenvuoron koskien virastoja. Ja kuuntelen sitten. Tisany. Eh, you want me to continue on? Well. Niin, teidän vuoronne, niin haluatteko jatkaa? Niin, no, se on teidän päätettävissä, niin haluatteko jatkaa tästä seuraavasta kohdasta? Tai käydä kaikki kerralla, ehkä se on helpompaa. Eli seuraava kohta koskee vastuuvapautta vuonna 2010 näissä yhteisissä yrityksissä. Tämä ei ole mitenkään tuttu asia. Tarjoamme nyt niille vastuuvapautta näillä yhteisyrityksille. Olen ottanut sinne esille seitsemän eri yhteisyritystä, joita meillä on Euroopan unionissa. Seitsemän on komission esille ottavaa, jotta voidaan tehdä tutkimusta eri aloilla. Kuusi näistä seitsemästä tekee tutkimustyötä ja yksi niistä vastaa uuden ilmailuhallinnoinnin kehittelyä liikennepuolella ja sitä valvotaan taas tuolta MOVE-pääosastosta. Budjetti näille seitsemälle yhteisyritykselle on korkea komission arvioimaa kokonaissumma niiden elinajaksi, eli noin kymmeneksi vuodeksi, joissakin poikkeuksia myös löytyy taulukosta, kokonaisarvio on noin 11 miljardia euroa. Ja vuonna 2010 vuonna yleinen osuus budjetissa oli noin 500 tai yli 500 miljoonaa euroa, vain siis yhdelle vuodelle. Kyseessä on yksityisen ja julkisen sektorin väliset kumppanuudet, joten ne saavat rahoitusta myöskin yksityiseltä puolelta. Lisäksi kun katsotaan tietolähteitä, niin olen kerännyt tietoa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, mikä tässä tapauksessa antoi meille paljon tietoa, joten se oli oikein hyvä ja täydellinen. Lisäksi keräsin tietoa myöskin tästä väliarvioinnista, joka on tehty yhteisyritysten vuosikertomuksista. Sama koskee myös yhteisyritystä ja vastuuvapauden myöntämistä. Se myönnetään vasta tarkastusten avulla ja perustuu myös näiden yhteisyritysten reaktioihin. Saatatte nähdä, että niissä on myöskin tällainen horisontaalinen osa, joka koskee kaikkia seitsemää yhteisyritystä. Ja toivottavasti ensi vuonna saadaan aikaiseksi horisontaalinen mietintö, joka kattaa ne. Olen siinä horisontaalisessa osassa korostanut niitä puutteita, jotka löysin kaikista yhteisyrityksistä – erittäin suuresta seuraavan vuoteen kohdistuvista siirtojen määristä, suurista sitoumusmäärärahoista ja siitä, miten paljon ähm, on saatu vastinetta rahalle ja niin edelleen, kuten myöskin jäsenvaltioiden rahoitusosuudesta. Tässä jälleen kerran meidän täytyy tarkastella eturistiriitaa, varsinkin kun Kysymys on yksityisen julkisen sektorin välisestä kumppanuudesta ja sekä julkinen että yksityinen sektorin, sektorin intressit ovat kyseessä. Siitä syystä meidän tulisi olla eturistiriita kysymyksessä huolellisempia. Ja tästä syystä uskon, että meidän pitää käydä suoraa vuoropuhelua yhteisyritysten kanssa, vaikka se merkitsisikin kritiikkiä. Sama koskee myös virastoja ja tilintarkastustuomioistuinta. Nyt mielelläni niin kuuntelen sitten kyseisten toimielinten näkemyksiä ja lopuksi haluaisin todeta, että koska monet kollegat ovat sanoneet, että nämä mietinnöt ovat liian kriittisiä. No hyvä, minusta kritiikin avulla me pääsemme vain eteenpäin. Meillähän on prosessi, jokainen voi esittää tarkistuksia ja sitten voidaan äänestää. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Makovei. Ja nyt oikein mielelläni annan tässä Rochille puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimesta, ja se on hänen aivan viimeinen työpäivänsä, kun nyt on käynnissä tilintarkastustuomioistuimella. Hän, tuomioistuimessa hän oli vaikeuksia jopa päästä tänne paikan päälle, mutta haluan nyt jo kiittää häntä tehdystä työstä. Meillä on ollut erinomaista yhteistyötä ja hyvä suhde ja tässä oli esittelijöitä kovia sanoja, mutta te, olen varma siitä, että teillä on näihin hyvä vastaus. Uh, thank you very much, Mr. Stas. And... Kiitoksia, herra Stas. Haluaisin kiittäisiin Rava Makoveita yhteistyöstä siinä aikana, jolloin hän on työskennellyt esittelijänä ja minä olen ollut jäsen, joka on ollut vastuussa Euroopasta virastoissa. On kunnia olla täällä käsittelemässä 29 äh, kertomusta jotka tuomioistuin on vuoden aikana tehnyt. Ne ovat julkisia, ne ovat verkkosivuilla, virallisessa kirjassa. Ja voimme myös keskustella herra Stassin kanssa tästä verokki valiovertailututkimuksesta, jos, joka on juuri julkaistu, jos teillä on kysymyksiä millä vastaan, niin siihen liittyen. Sinä on lisätietoa, joka voi olla hyödyllistä parlamentille vuosien aikana. Parlamentti on pyytänyt meiltä lisätietoa eurooppalaisista virastoista. Jos virastojen vuosikertomukset ja lisätiedon, joita olemme tarjonneet, niin olen vakuuttunut, että tänä vuonna olemme jo päässeet enemmän tietoa virastoista kuin viime vuonna. Ja olen ollut mukana kaksi vuotta vastuvapausmenettelyssä. Tiedon määrä on lisääntynyt merkittävästi ja se on mielestäni fakta mitä kertomuksiin tulee ää, talousarvojen valvontavaliokunnan ja tuomioistuimen välillä on ollut yhteyksiä. Tuomioistuimen puheenjohtaja on kirjoittanut kirjeen liittyen pyyntiin 15. marraskuuta, 21. joulukuuta ja 16. helmikuuta tänä vuonna. Puhakseni laaja-alaisesti viranomaisten toiminnasta me olemme todenneet, että niiden toiminta on parantunut. Erityisesti Euroopan poliisikoulu, joka on vuosia ollut ongelma lapsiviraston joukossa. Ensimmäinen päivä täällä oli se, jolloin kuurin Rahmation kuulemaan kriittisesti poliisiakatemiasta. Minä olen itse täällä puhunut akatemian ja viraston toiminnasta 2009 erittäin kriittisesti, mutta juuri kritiikin seurauksena on tärkeää sanoa tänä vuonna, että asiat ovat parentuneet merkittävästi. Meillä ei ole mitään varaumia poliisiakatemian liittyen. Toimeistoon pitää tällä hetkellä sitä yhtenä alhaisemman riskin virastoina. Tilanne ei ollut vuosi kaksi kolme sitten sellainen, jolloin kun olemme kritikoineet tuon erityisen viraston tilinpitoa. Lääkevirastoa kritikoitiin jälleen viime vuonna. Tänä vuonna emme ole huomanneet noita hankintaongelmia. Tiedämme, että tuo virasto on tehnyt paljon työtä hankintamenettelyjen suhteen. Sekin on parannus viime vuoteen nähden. Kaiken kaikkiaan virastojen toiminta on parantunut. Yleisesti ottaen samat ongelmat toistuvat joka vuosi. Samat hankinta, samat rekrytointiongelmat. Olisi korkea aika, että virastot korjaavat nämä ongelmat. Uskon, että ne ovat kovasti työskennelleet parlamentin kanssa. Parlamentin ja tuomioistuimen niitä kritisoidessaan ne pyrkivät vähentämään näitä toistuvia kommentteja. On hyvä, että niiden ongelmiin tartutaan, puheenjohtaja. Sitähän suuri yleisö haluaa. Se, että ongelmia ratkaistaan. meillä on tehtävä selkeästi määritelty sellainen. Sen pitää sanoa, mitä se näkee, pelotta tai ilman erityissuosikkeja. Me teemme sen kansainvälisten auditointistandardien mukaan ja sopimusten asettamien vastuu vastuuden alla. Me teimme ja julkaisimme ää, kertomuksen, joka liittyy kustannus benchmarkingiin. vaikka Ravan McAvey sanoi, että, että se pysyisi jotenkin yksityinen, niin tiedotusvälineet ovat laajasti keskustelleet siitä. Ja ihan reiluuden nimissä, puheenjohtaja, haluaisin puhua jostain. Ja se se vaikutelma, joka liittyy tähän valion tutkimukseen, että 11.21 tarkkailusta virallista ei nyt kunnolla kyennyt vastaamaan menoista 2010, ja, että se olisi auditoinnin tulosta. Mutta mikä tämä oikeudenmukainen mietinnön luenta osoittaa sitä, että tämä ei ole totta. Ää, virastojen tilinpito liittyy niiden luotettavuuteen – me julkaisimme kertomuksen tänään, että kaikista näistä 21 virastoista kaikki ovat julkaiseet luotettavat, luotettavat tilinpäätökset, joissa ei ole olennaisia virheitä. Minä häiritsee, jos e- virheellisiä asioita sanoa. mutta minä en mikrofoniin sano mitään sellaista, jotta benchmarking-raportista on irtaistettu. Mutta minusta meidän täytyy löydä tämä naula takaisin lautaan liittyen eh, väärinväitteisiin virastoista. En voi jättää tilaisuutta väliin. Haluaisin kommentoida jotain, jota Rova Makovei sanoi mietinnössään virastoihin liittyen, erityisesti liittyen tilintarkastustuomioistuimeen. Kirjavaihto on käyty kovasti tuomioistuimen ja parlamentin välillä tästä asiasta. Tuomioistuimessa olemme iloisia, kun saimme viime viikolla 22. helmikuuta kirjeen puheenjohtajalta, jossa sanotaan, että, että nämä luonnokset eivät välttämättä vastaa koko äh, lopullista kantaa, ja että toimi, tilintarkastustuomioistuin on aina noudattanut sen velvollisuuksia ja käyttänyt luotettavia tilintarkastusstandardeja. Ja se odottaa, että välttämätön tuomioistuimen ja valiokunnan välinen yhteistyö jatkuu. Ja halusin heistellä näitä näkemyksiä. Olen ollut kaksi vuotta tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Meillä on ollut erinomaista yhteistyötä kaikessa, mitä olemme tehneet. Kun me työskentelemme yhdessä, Eurooppa hyötyy. Olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja kiitos vielä puheenjohtaja ja kollegat yhteistyöstä. Thank you well. Thank you well for, uh... Kiitoksia. Kiitoksia tästä erittäin suorasta puheenvuorosta. Nyt täällä on kolme puheenvuoropyyntöä. Mathieu Herzog ja Brandi hän on hetkeksi pois, koska hänellä on television nauhoitus tässä 15.12. Aloitetaan edustaja Mathieusta. Ah, mevrouw Herzog. Um, ja, nee, de, de EVP heeft het woord gehad. Niin, EPP sai jo puheenvuoron, ainakin ensin sosiaalidemokraatille puheenvuoron. Edustaja Herzog. Oikea järjestys. I think that, uh, Hyvä, mutta mä ajattelen, että oli nyt me voisi puhua tässä järjestyksessä. No, no, no, no, it's not a problem. Uh, anyhow, I would be very much... Joka tapauksessa voisin olla pitkälti samaa mieltä kuin, <clears throat> kun Rova Mathieu. Muistan, kun kolme vuotta sitten minä olin esittelijänä erityisvirastojen osalta, ja muistan, että todellakin nyt on enemmän virastoja, mutta huomaan myös, että on ero verrattuna verrattuna siihen, mitä kolme vuotta sitten oli, miten paljon lisäarvoa virastojen työn kautta syntyy. Haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijää. Minusta esittelijä, joka jo kerran ainakin on, on tehnyt työtä virastojen osalta, ymmärtää, että kysymys on erityistä työstä. Meillä on paljon hyvin hajautuneita asioita kautta Euroopan unionin. Kysymys on siis tällaista erityisestä asiasta verrattuna mihin tahansa muuhun, joten kysymys on sitä, että on paljon työtä, paljon uhrauksia, joita joutuu tekemään esitellen, jos valmistelee suosituksen. Minä luulen, että Rova Makovei on paljon tehnyt työtä tämän asian parissa. Ja ehkä joudun toteamaan, että kenties me joudumme antamaan hiukan enemmän aikaa tulevina vuosina varjoesittelijöille, jotta he voivat valmistella kantansa, koska kysymys on valtaisesta työstä käydä tämä asia, nämä asiat lävitse, jos varjoesittelijät todella haluavat esittää samanlaatuisia kommentteja. Meidän täytyy varata aikaa. Minä, meidän pitäisi minusta löytää tapa edetä tähän suuntaan. Kun virastot kasvavat lukumääräisesti ja ovat hyvin näkyviä kansalaisten kannalta katsottuna, ne kuitenkin edelleen ovat vain 7 prosenttia EUn budjetista, eli kokonaisuudessaan pienimpiä toimielimiä, joilla kuitenkin on suuri vaikutus asioihin kansalaisten kannalta ja myöskin politiikkaan, jota harjoitetaan. Ja haluaisin tässä todeta yhteiset hankkeet, koska yhteiset hankkeet tutkimuksen alalla muistan teollisuusvaliokunnasta nämä asiat, ovat voivat laki sydämeni kyllyydestä puhua. Ne ovat todellakin antaneet tavoitteeseen, antaneet siihen, että on voitu saada parannettua toimintaa Euroopan unionin politiikkojen osalta, ajatellen niiden erityisiä aiheita. Tästä tänään ei ole tarvita keskustella, mutta eh, ehdottomasti teollisuusvaliokunnassa on makua siinä toimielin tuottaa tulosta, ja tästä on syytä keskustella myöskin muissa valiokunnissa, että saamme suurimman kuvan asiasta. On hyvä käydä se lävitse, koska tämä on tärkeää tietää. Tänään ne kuitenkin edustavat alle puolta prosenttia EU-budjetista, joten meidän pitää katsoa niiden kokonaissuuruutta, koska työtähän täytyy tehdä. As I said, compared to three years ago when I was the tilanteeseen kolme vuotta sitten, minä on sama tunne, mitä herra Oushi sanoi juuri, että on yleistä parannusta siinä, miten äh, virastot toimivat, joten meidän pitää katsoa, mihin suuntaan on mennyt syntä on ollut oikea, työtä on tehty paljon, paljon äh, selkeää kehitystä virastoissa siitä lähtien, kun ne on luotu. Useimmissa tapauksissa virastoissa olemme saavuttaneet tason, joka täytyy ylläpitää, mutta meidän virastot myös vievät, <clears throat> jotka ovat saaneet aikaan hyvää toimintaa, niiden täytyy viedä tätä tietotaitoa muihin virastoihin ja kaikkiaan niihin, jotka ovat syntyneet huomattavasti myöhemmin, joten nämä lastentaudit eivät toistu sitten, kun luodaan jokin uuden tyyppinen virasto. Siksi kysynkin itseltäni kirjeessä, jonka kirjoitin tilintarkastustuomioistuimelle, että ei, ettei kenties pitäisi lähteä liikkeelle pelkästään heikkouksista, vaan myöskin myönteistä tuloksista, joita virastoista on syntynyt ja näitä pitää levittää samassa hengessä kuin heikkouksiakin, niin että se on se todellinen perusta, jonka osalta voimme toimia. Tässä näin presidentti Kalleran vastauksen syys joulukulta joka oli hyvin tärkeä meille täällä valiokunnassa. Haluaisin myös toistaa jotakin, mitä herra Oshii sanoi Sedefopista, koska luulen, että oli todella häpeällistä se, mitä tapahtuu siellä pitkään. Ajattelen budjettivalvontavaliokuntaa ja esittelijän Rova Mathieuin sitoutuneisuutta viime vuonna ja herra Fjellnerin sitoutuneisuutta edellisenä vuotena. Ja tietysti ajatellen työtä, tästä olen ylpeä, että Sepolin uusi unkarilainen johtaja <laughs> tilanne on parantunut, on tarpeen olla kriittinen, mutta myös myönteinen. Ja se, mitä Sepolissa siis tapahtuu, on hyvä asia. Jos nyt olen täällä, niin voin mainita jotakin, mikä liittyy Sepolin ja Europoliin. Eräs asia, jota Makovei kysyy luonnoksessa mahdollisesta sulautumisesta hänen maista Europolin yhteydessä, joten kenties pitäisi katsoa, mikä on suunta – Ehkä meidän pitää jättää asiaa valiokuntien päätettäväksi, miten ne haluavat käsitellä työn sisältöä, jota näissä kahdessa paikassa täytyy saada aikaiseksi. Sanottuani tämän, työtä on paljon, on paljon myönteisiä asioita tapahtumassa viime vuonna. Ne on kirjattu Rova Makovein mietintöön hän on ottanut esille jotakin kriittisiä kommentteja, niistäkin haluaisin puhua. Siinä mielessä, että meidän pitäisi löytää kompromissi siinä mielessä, miten voitaisiin julkisesti jakaa tämä sitten vastuvapausraportissa, kun se saadaan aikaan lopullisena ja on hyväksytty tarkistuksineen kaikkineen. Toivon, että hän on avoin varjoesittelyiden kommentteja ja harjoittaa läheistä yhteistyötä meidän kanssamme niin että me saamme aikaan lopullisen tekstin, joka antaa tilaisuuden sopimukselle. Aloittaisin vielä kriittisistä kommenteista, joka, jonka esitti tilatastuomioistuimelle. Haluaisin sanoa, että kirjeenvaihto instituutioiden välillä, onko se hänestä tyydyttävää tai mikä on hänestä tie eteenpäin. Haluaisin kuitenkin myös mainita, että jos on mielipide virastomietinnössä, joka koskee muita toimielimiä. Pitäisi kenties pohtia sitä, pitäisikö tällaiset kommentit laittaa tähän vastuuvapausmietintöön, joka koskee tätä toimielintä. Mehän teemme samaan aikaan, me olemme budjettivalvontaa valiokunnassa tekemässä myöskin vastuuvapausmietinnöt muista toimielimistä, ja yksi niistä sattuu olemaan myöskin tilintarkastustuomioistuin, joten jos me vakavasti haluamme tehdä ehdotuksia siitä, miten työtä voidaan parantaa, voisimme kenties pohtia, onko tämä oikea paikka laittaa se tähän yritysvirasto mietintöä, vai pitäisikö nämä kommentit laittaa niihin mietintöihin, jotka koskevat muita toimielimiä, sitten kun meillä on tähänkin esittelijä. <clears throat> Tästä varmasti voimme keskustella jälkikäteen. Olen pahoillani sitä, että muut toimielimet, niistä vastaavat esittelijät eivät ole täällä huoneessa läsnä, mutta tämä on asia, jota pitää miettiä. Enemmän kuin tätä, minusta arvaan, että voimme yleisemmin äh, todeta asioita – kun puhumme hyvin myönteisistä asioista, mutta meidän pitää olla erittäin konkreettisia ja tosiasioita mainitsevia sitten, kun puhumme kielteisistä asioista. Kielteiset asiat eivät ole todellakaan sellaista, mitkä ovat hyväksi yleisissä kommenteissa. Jokainen, jolla on lapsia, joudun tämän sanomaan, on aina hyvin yleinen, kun puhun lapsista, niin on kuitenkin jotain myönteistä ja yritän olla konkreettinen sitten, kun lapsi on tehnyt jotain väärin. Ja yleisenä lähestymistapana kenties tämä voisi olla hyvä lähestymistapa meille, että kun me olemme konkreettisia, kun me esitämme kriittisiä kommentteja, välttäisimme yleistämisiä tulevaisuudessa. Ja todellakin haluaisin ehdottomasti tehdä tarkistuksia tämän suuntaisesti, niin että parannetaan mietintöä. Olen täysin yhtä mieltä esittelijän kanssa. Yleisessä lähestymistavassa – säästäminen ennen kaikkea Euroopan kriisin aikana on ratkaisevan tärkeää. Ja sosialistina haluan säästämistä. Mutta minun, meidän pitää mielestää mielessämme, että säästäminen tulevaisuudesta on muissa mietinnöissä. Mehän teemme Rova Greslen kanssa työtä, joka liittyy henkilöstösääntöön, joka koskee sääntö joka koskee säästöjä tulevaisuudessa, joten on oltava varovaisia siinä, miten syvälle me menemme virastomietinnössä näissä kommenteissa. Sen lisäksi ajattelen, että varojen siirrot täytyy käydä lävitse. Ne täytyy optimoida. Kuitenkin samaan aikaan syyt ovat olleet hyvin erilaisia eri virastoissa, miksi tällaisia varojen siirtoja seuraavalle vuodelle on tapahtunut, joten meidän pitää olla yksilöllisiä löytäessä, löytäessämme ratkaisuja näihin siirtoongelmiin. Kuka tahansa, joka on äh, tavallaan äh, varainhoitaja, kuten minä olen varainhoitaja omassa ryhmässäni, niin minäkin joudun kärsimään näistä varojen siirroista kansallisilta valtuuskunnilta ja ryhmältä. Kärje, varojen siirtojen seuraavalle vuodelle ovat asioita, joita varainhoitaja yleensä ei halua tapahtuvan, mutta syyt ovat todellakin olla hyvin erilaisia eri syinä sille, miksi tätä tapahtuu. Ja tästä syystä minä jälleen kerran ehdottaisin, että yleistäminen ei tuo meitä lähemmäksi sitä tavoitetta, johon me haluamme päästä. Rova Makovein mainitsi eturistiriidat. Tähänkin haluaisin vielä palata. Tämä on ongelma yhteisissä hankkeissa – ne hyvin pitkälle erikoistuneet virastot, <clears throat> niin pitkälti kuin päästään tällaisessa erikoistuneessa instituutiossa, niin sitä enemmän saadaan myöskin tämän tyyppistä ongelmaa. Erikoistuneet virastot eivät ole niin kuin Euroopan parlamentti, että kuka tahansa, joka nyt kokee olevansa jotakin asi- mieltä asioista, halu voi tulla Euroopan parlamentin valituksi jäseneksi, ja meillä on hyvin <clears throat> erilaisia laatuja, erilaisia taitoja, kykyjä, se on tavallista tämän tyyppisessä toimielimessä, kun on parlamentti, kun puhumme Euroopan parlamentin jäsenistä, mutta kun me puhumme hyvin pitkälle erikoistuneista virastoista, kuten esimerkiksi kemikaalivirastosta tai ympäristövirastosta, joka on kenties joka yleisempi, tai lääkevirastosta tai ilmailuvirastosta, ongelma on se, että haluamme toisaalta parhaimmat ihmiset, toisaalta on rajallinen määrä niitä, joita voidaan valita. Joten on väistämätöntä, että löytyy ihmisiä, jotka tulevat tietyiltä sektorilta, jotka työskentelevät näissä virastoissa. Luultavasti kysymys oli vain siitä, että valitaan yksilö ja katsotaan, miten yksilön täytyy tehdä työtä. Täytyy myöskin luoda puite, kun he työskentelevät joukkoina. Ja tämän joukon täytyy antaa riittävästi ratkaisuja konkreettisissa eturistiriita kysymyksistä. Tämä ei ole pelkästään yksilöllinen kysymys, meidän pitää tarkastella organisaatio sellaisenaan, katsoa, ottaako riittävästi huomioon nämä eturistiriidat ja on hyvä tapa edetä mahdollisesti. Tämä on jotakin, mitä minä haluaisin esittää virastojen osalta. Ja lopuksi esittelen, mutta minä haluaisin sanoa vielä yhden sanan, joka on hyvin tärkeä, joka liittyy sulauttamisiin. Sulatamiset näyttävät olevan hyvä ajatus monissa tapauksissa, ajatellen rahoitusta. Mutta kun tarkastelee syytä, ehtoja sille, miksi jokin virasto luotiin, on hyvin vaikea toteut- pohtia tätä asiaa. Joten ehdottaisin tässä, että teemme vaikutusarvioinnin tilanteen tarkastelemiseksi ja sen lisäksi, että vain päättäisimme itse katsoisimme ja keskustelisimme asioista näiden toimielinten kanssa, mitään komission kanssa ja valtiokunnan kanssa, joka on ollut mukana luomassa tätä virastoa tai yhteishanketta. Joten ehkä voimme sanoa yhteishanke kertomuksessa, että, että me katsomme, että esittelijä esimerkiksi Horisontti 2020 osalta eh, Itävaliokunnassa, mitä näkevät asiaa, miten voidaan optimoida asiaa eri toimielinten ja yhteisen hankkeen osalta, mutta olisin kuitenkin ennemmin varovainen leikkauksien tekemisessä niin, että sillä saattaa olla kielteistä vaikutusta lopputulokseen. Nämä siis ovat lyhyet kommenttini ja toivon todella, että löydämme tien eteenpäin. Ja toivon todella, että Rova Makovei on avoin yhteistyölle meidän taholtamme ja haluaisin toistaa, että luultavasti varjoesittelijät tarvitsevat hiukan enemmän aikaa, hiukan enemmän yhteistyötä näissä edeltävissä vaiheissa. Me puhumme hyvin teknisistä kysymyksistä, teknisistä sanastoa käytellen. Ja jos lukee tätä mietintöä huolellisesti, voi todeta, että on paljon tapauksia, jossa sanasto ei vastaa budjettiviranomaisen sanastoa, joten on etsittävä meidän sen löytämiseksi, mikä on todellinen ilmaisumer- ilmaisumerkitys budjettiviranomaisen taholta tai mikä on oikeudellisen julisen tekstimme sisältö sanasta verrattuna siihen, mitä mietinnössä on. Kiitoksia edustaja Herzog. Varmasti on selvää, että kaikissa näissä mietintöissä tämä 6.3. siis tarkistuksessa 5. maaliskuuta veressä, mutta 6. maaliskuuta siitä enempää, niin jotta ne voidaan ottaa huomioon Strasbourgin täysistunnossa. On tärkeää. Nyt en oikein antanut oikeutta tässä oikeutta tilintarkastustuomioistuimelle, sillä edustaja Makovei puhui myös näistä yhteisyrityksistä. Ja täällä on ilmeisesti edustaja Valko tilintarkastustuomioistuimesta. Haluatteko käyttää puheenvuoron? pienellä itsekurilla niin äh, pääsemme eteenpäin, koska muuten meillä on valtava aikapula. Thank you, miss. Kiitos puheenjohtaja. Olen Balka. Olen vastuussa näiden yhteisten y- yhteisyritysten lausunnoista. Nämä ovat kiinnostavia olioita. Ja kuten Rava Makovei sanoi, Yhteisyritysten erityispiirteitä pitäisi ottaa huomioon. Nämä ovat suhteellisen uusia, niiden toiminta on alkanut äskettäin. Nämä ovat monimutkaisempia kuin virastot, koska yksityinen sektori on mukana. Budjetit ovat aika isoja. Ja tässä syystä mikään yhteisyritys ei ole aivan täysin toiminnasta. Tammista olen maininnut jotakin erityisongelmia jokon aikaa. Mitä 2010 tulee, josta tänään keskustellaan. kaksi aspektia mainitsisin. Yhteisyritykset ovat samaa mieltä useimmista työmiestyömen kommenteista. He ovat vastanneet, että ne ovat tarttuneet niiden korjaamiseen 2011 aikana. Rava Makovein mietin talonnokset heijastavat näitä tuomioistuimen kommentteja. Olen tyytyväinen tähän. tämä heijastavat yhteistyötä sekä yhteisyritysten luonnetta – ja tässä olen tyytyväinen ja minä rohkaan seuraava Makoven tunnustaminen, että tuomioistuimen kertomus yhteisyrityksestä tarjoaa paljon tietoa. Ne ovat kattavia ja hyviä. Tässä vaiheessa vain todeta, että tuomioistuin otti huomioon ää, va- vastuvapaus luonnoksessa kommentteja. Ensinnäkin EUn tutkimus- ja kehityspolitiikan lisäarvo, joka ne takaavat, ja niiden perustamisen tehokkuus ovat asioita, joihin olemme kiinnittäneet huomiota. Me tarkkaan tutkimme noita pyyntöjä selvittääksemme, miten parhaiten reagoida niihin ja missä aikataulussa ja missä muodossa. Yhdessäkö kertomuksessa vai erillisissä kertomuksissa. Ottaen huomioon tuomioistuimen suunnitteluasiakirjat, kuten tuomioistuimen ohjelman. Totta kai herra Fazakash, joka on paikalla vastuussa Cesarista, ja minä olen kuuden yhteisyrityksen auditoinnista. Roma, Kiitoksia sitten edustaja Mathieu. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ihan näin alkuun haluaisin onnitella edustaja Makoveita laadukkaasta, syvällisestä tutkimustyöstä tämän äh, mietinnön parissa, jota nyt täällä tänään tutkimme. Virastoesittelijänä oleminen on valtava työ. Se on todellinen pieni seikkailu se ei muistuta mitään muuta mietintöä ja aina on vähän liikuttavaa, liikuttava olo sen jälkeen, kun tuo työ päättyy. Nämä yhteisyritykset ja virastot ovat erittäin hyödyllisiä asioita eurooppalaisella tasolla ja en äh, suinkaan ehdota niiden merkityksen vähentämistä tai budjettien pienentämistä. Ne, mer- ne edustavat eurooppalaisten toimien niiden merkitystä, niin niistä on hyötyä meille Niillä on, niistä on hyötyä myös kansalaisille. Ja uskoakseni, jos edustaja Makovei haluaa vaatia tiettyjä kriteereitä, jotta niitä voitaisiin hyödyntää Euroopan unionissa, niin minä en kuitenkaan haluaisi, että näitä virastoja vähennettäisiin, koska on hyvä, että ne ovat jakautuneet eri jäsenvaltioihin. Se on hyvä kansalaisillemme ja toimielimillemme. Haluaisin myös todeta, että tämä mietintö ottaa esille useita hyvin myönteisiä kohtia, mutta myös monet mietinnöt, varsinkin Sepolin kohtaan, johon haluaisin esittää monia tarkistuksia, kuten myöskin ympäristövirasto ja lääkevirasto ja elintarviketurvallisuusvirasto, josta en esittää jotakin tarkistuksia. Varmasti puhumme näistä myös yhdessä. Haluaisin myös todeta, että virastojen johtajat tekevät erittäin hyödyllistä työtä virastoissaan ja joskus hallintoneuvostot eivät mahdollista sitä, että johtajat voivat saada riittävästi liikkumavaraa koko vuoden ajan, joten haluaisin puhua myös eturistiriidoista. En täysin ymmärtänyt, mutta ehkä me voisitte vastata tähän edustaja Makovei, tätä suhdetta, jonka teette eturistiriitojen ja virkojen vaihtamisen välillä ja siinä oikeastaan se, mitä nyt halusin ottaa tähän kantaa, mutta haluaisin, että vastaisitte tähän kysymykseeni. Kiitoksia. Mr. Brandi, tulitte tuolta televisioesiintymisestä takaisin. Niin, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia sitä, että osoititte ymmärtämystä tässä suhteessa. Aloittaisin siitä, mitä... Tai haluaisin alkuun kiittää edustaja Makoveita hänen tekemästään työstä. Hän on erittäin vaikuttavalla tavalla pureutunut näihin virastoihin ja muihin kysymyksiin. Mutta minulla on kyllä joitakin kysymysmerkkejäkin tässä suhteessa. Minun mielestäni nimittäin tälle valiokunnalle on erityisen tärkeää se, että me työskentelemme riippumattomasti ja huolella ja että me toimimme niin, että tämän komission integriteetti säilyy. Mehän emme ole tietysti mikään hirvittävän suosittu valiokunta muiden valiokuntien joukosta, mutta eihän se mikään ongelma ole. Ei meidän täydy mitenkään tässä nöyristellä sen kritiikin edessä, tai sitä, jos me olemme sitä mieltä, että se kritiikki on oikea. Samalla täytyy kuitenkin varoa sitä, että se kritiikki, jota esitämme, on huolella pohdittua ja huolella perusteltua. Tässä suhteessa siis valiokuntana, kuten jo edustaja Makovekin painotti, olemme riippumaton esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimesta tai muista toimielimistä, jotka tekevät riippumattomia tarkastuksia. Riippumattomuudesta, riippumattomuudesta voi tietysti esittää kysymyksiä, mutta en menisi niin pitkälle kuin edustaja Makovei, että kyseenalaistaisin tuon riippumattomuuden esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen kohdalla. Myös meidän etujemme mukaista on se, että tilintarkastustuomioistuimen kaltainen laitos voi suorittaa sillä annetun tehtävän niin, että sitä tuetaan. Ja minun ryhmälläni tässä talossa ei ole minkään näköistä syytä epäillä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tavoitteita ja toimintaa. Ja kun luen tämän puheenjohtaja Calderan kirjeen edustaja Makovein kommentteihin reaktiona, niin näen, että hyvin moni kohtin, mm, jotka ovat poliittisesti hyvin pitkälti meneviä, niin on selkeästi vastattu. Ja haluaisin kysyä edustaja Makovelta, haluaako hän reagoida tähän ja onko hän valmis poistamaan tiettyjä kohtia mietinnöstään jos hän on siis samaa mieltä kuin mitä Euroopan tilintarkastustuomioistuin tässä reaktiossaan. Tämä siis näistä yleistä kohdista ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta. Ja sitten Euroopan ympäristövirasto. Edustaja Makovei on suunnannut nuolensa erityisesti tätä virastoa kohtaan. Olen ollut aika yllättynyt tästä. Minulla on aivan erinomaiset suhteet siihen Kööpenhaminassa ja olen aina ollut vaikuttunut työn laadusta, mitä tuolla virastossa tehdään. Kuten myöskin siitä tavasta, jolla tämä virasto on järjestäytynyt ja millä sitä johdetaan. Ja tiedän käytännöstä, että hyvin monissa muissa virastoissa se on esimerkkinä hyvästä toiminnasta. Eli tämä nyt kyllä oli todella yllättävää ja ehkäpä voin sitten tästä yleisestä kohdasta todeta jotain, ehkäpä edustaja Makove voi jotain todeta tästä yleisestä kohdasta. No sitten, että kirjoittaa paljon kertomuksia, niin se nyt ei aina todista siitä, että tehdään hyvää työtä, mutta ympäristövirasto kyllä näyttäisi tekevän erityisen vaikuttavaa työtä. Mm, hieman kri- näitä kriittisiä kohteita on esitetty ympäristövirastosta ja sitten jos katson tätä kirjettä, joka, jolla vastataan virastosta näihin kriittisiin kommentteihin, joka pohjautuu myöskin tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen, kohdassa 22 kritisoidaan vieras tiedemiehiä ja sitä, miten näille maksetaan. Minun mielestäni on tosiasia, että siellä oli kolme tällaista henkilöä vuonna 2010 aikana äh, paikalla ilman, että he saivat mitään maksua siitä, eivätkä saaneet edes päivärahoja tai muunkaan kaltaista rahoitusta virastosta. Minun mielestäni se osoittaa nimenomaan tuon viraston laadusta, että yliopistot ja muut lainaavat henkilökuntaansa ympäristövirastolle ilman, että saavat siitä mitään palkkiota. Eli minä en lainkaan nyt voi kyllä hyväksyä sitä kritiikkiä, jota esittelijä on esittänyt tästä virastosta lopuksi. Niin puheenjohtaja lopetan aivan juuri. Harmi on se, että me emme nyt riittävästi kommentoi tätä kritiikkiä, joka tietysti osittain on oikeutettua virastoja kohtaan. Yksi jo koskee näitä korkeita siirtoja seuraavan vuoteen. Se on ihan suuri ongelma, olen siinä aivan samaa mieltä. Mutta tässä ehkä valiokuntamme nimissä täytyisi pohtia sitä, että ovatko nämä talousarviot liian suuria monille virastoille. Sitä kannattaisi katsoa. Mutta se on tietysti sellainen asia, jota täytyisi todella huolella tarkastella. Virast kattojen määrä, olen tässä samaa mieltä edustaja Makoven kanssa. Sepolin on kohdistettu paljon kriittisiä kommentteja jo kahden vuoden ajan tässä valiokunnassa. Minä olen sitä mieltä, että Sepol pitäisi yhdistää Europolin. Näin mitään syytä, miksi näin ei pitäisi tehdä, mutta sitten odottaisin vielä tässä neuvonantoa tästä kysymyksestä tuolta tilintarkastustuomioistuimelta. Kiitoksia. Meneer eh, Geier. Edustaja Geier. Ich fass mich ganz kurz. Aivan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Voin tukea kaikkea, mitä Edith Herzog ja mitä herra Brandi jo ovat sanoneet tästä hyvin eh, kiihtanalaisesta mietinnöstä. Minua kiinnostaisi kovasti se, että virastot, jotka mietinnössä selkeästi raportti on asetettu arvostelun kohteeksi, saisivat hyvän laajan tilaisuuden vastata näihin syytöksiin. Meillä on enää kovin paljon ennen lounastaukoa, joten meidän pitäisi koordinaattorien piirissä keskustella vielä siitä, pitäisikö tämä kohta uudelleen asettaa esityslistalle. Jens, eh, ik heb nu van... Kiitos Jens. Tässä on kaksi puheenvuoropyyntöä virastosta. Chef Maas ensin. Hän on myös kaikkien viraston suhteen koordinaattori. Ja sitten annan puheenvuoron Rova Gleitille, äsinköhän sen oikein, Euroopan ää, ympäristövirastosta. Pyydän kumpaakin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Olisin kiitollinen. Joudun pyytämään tätä, kun me olemme puoli tuntia myöhässä. Jeff Maas. Ik zie hem niet zitten. Yes. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Haluaisin kiittää mahdollisuudesta. Olen virastojen keskeisen koordinaatioverkoston koordinaattori ja olen iloinen, että voimme esittää kommenttimme Paikalla on useampia kollegoita. Olemme valmiita vastaamaan spesifeihin kysymyksiin, joita teillä saattaa olla. He ovat käytettävissänne myös jälkikäteen kommentoidakseen asioita, joita haluatte ottaa esille. Tiedän, että aika monet kollegat eivät päässeet fyysisesti paikalle, mutta he seuraavat tätä verkkostriimingiä. Puheenjohtaja ilmaisimme arvostuksemme sille vakavalle pohdinnalle, jota, joka on kohdistunut virastoihin ja tässäkin sitten asioihin, joilla on merkitystä virastoille ja teille. Alustavasti voimme muistuttaa, että kaikki virastot luotiin yksittäisinä virastoina parlamentin ja neuvoston äh, lainsäädäntötoimilla, ja ne ovat täysin vastuullisia EU-instituutioille. Niillä on selkeästi määritellyt palvelut, instituutioille, kansalaisille ja teollisuudelle, milloin tapauksessa tarve on todettu lainsäädännössä. Ja mitä olemassa on niissä suhteissa mandatoitu, niillä on mandaatti, niiden talousvalvonta on erittäin tarkkaa, kuten myöskin poliittinen valvonta. Ja niiden toimintaa auditoidaan sekä sisäisesti että ulkoisesti jatkuvasti. Tätä taustaa ajatellen virastot ovat sitä mieltä, että äh, luon, mietintöön luonnoksen kokonaissävyä voidaan tulkita liian kriittiseksi. Ja siinä on vaarana, että painona tulee enemmän, painotus on enemmänkin riskeissä kuin tilintarkastustoimistomme aidoissa havainnossa, jota herra O'Shea tilintarkastustoimista painotti. Virastot reagoivat auditoinnin kommentteihin – ovat kovasti työskennelleet, olen nähnyt sen monessa virastossa. Ja voin taata teille, että kun hallinnossa todetaan jossakin virastossa ongelmia, niin virastot pyrkivät parantamaan. Tällainen mielikuva, jonka voi syntyä ja useampi kollega on saanutkin, että että vaikeudet voitaisiin potentiaalisesti liittää ää, ää, petoksiin ja väärinkäytöksiin. Se on erittäin rankka kommentti ja monissa tapauksissa virheelle. Nämä virastot ovat juridisesti autonomisia ja valvottuja ja äänensävy taas on, että virastot toimisivat epäprofessionaalisesti ja epätransparentisti. Virastot toimivat toivovat yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa vastuvapausprosessin kautta ja toivomme, että tämä prosessi tuottaa aidon kuvan suuren yleisön silmissä siitä, miten julkisia varoja käytetään äh, virastossa. Tämä on kemikaaliviraston koordinaatioroolissa viimeinen päivä. Vuoro siirtyy seuraavalle virastolle, joka tulee olemaan kontekstissa parlamentin kanssa – ja varmasti he ovat jäsenten käytettävissä. Jätän tämä tähän. Olen hyvin tietoinen aikarajoitteesta ja pitäisin Jacqueline McLeod ympäristövirastosta vielä jatkamaan. Eh, eh, Kiitoksia, Ramas. Niin. Olette jo ympäristövaliokunnan puheenjohtajana myöskin tässä nyt löytäneet hyvän vastustajan. Annan teille nyt puheenvuoron siellä, jotta voitte vastata näihin esitettyihin kommentteihin. Respond to the draft report. Um, and I... Haluan vastata pikaisesti mietintöluonnoksesta kommenteihin, ja myöskin haluan sitä komitean myöskin liittyen tämän valiokunnan työhön ja, ja keskustelua esittelijän kanssa vielä. Haluaisin vastata sitä kommentin vastauksesta, joka on lävitetty kaikki jäsenille, jossa kiinnitin huomiota siihen, että syytökset e, epä säännöksistä yhdessä kohdassa eivät ole perusteltuja. Me näemme, että ei ole mitään todisteita niistä, eikä niitä tue, eikä ne tue myöskään tilastustuomioistuimen havainnot ja analyysit. Minä sanon tämän voimakkaasti, koska kysymys ei ole pelkästään siitä, että tässä vaarannetaan virastojen maine. Tämä on tärkeää, koska syytöstä ovat perusteettomia, mikä johtaa siihen, että tämä tulee myöskin heijastumaan kokonaisuudessaan toimielimiin. Joten pitäisi olla tarpeen, että valiokunta tekee perustelun totuudenmukaisen mietinnön. Haluaisin ottaa yhten asian, joka erityisesti ottaa esille mietinnön suhteessa sen ydintoimintaan. Minusta tämä, takana täytyy olla jotakin muita motiiveja. Tämä mietinnön kohta, siinä todetaan, että me teemme paljon kertomuksia, papereita ja muuta tulosta, jotka voidaan tulkita niin, että ne eivät ole innovatiivisia, eivätkä Äh, anna käytännöllisiä panoksia unionin toimintaan, joten niistä olisi hyötyä unionille. Minusta tämä heijastaa sitä, että ei kovinkaan hyvin ymmärretä, mitä meidän työmme on, ja ajatellen, että hallintoneuvoston jäsenet, jäsenet esittelee parlamentin jäsenet, ovat kuitenkin täysin eri mieltä asiasta. Tässä Euroopan neuvosto itse on sitä mieltä, että virasto käyttää unionin tukea niin kuin lainsäätäjä ja budjettiviranomainen ovat aikoneet. Viimeisten viiden vuoden aikana hallitukset, kansalaiset ja teollisuus ovat onnitelleet virastoasian sen työstä tunnustaneet, että se on usein ainoa instituutio, joka pystyy tekemään välttämättä työtä, jolla annetaan tietoa kansalaisille ja politiikan päättäjille ympäristön tilasta. On todettu, että ympäristön mm, toimiin, jotka liittyvät eh, ympäristön toimenpanoon ja usein sen toimien syytetään, tämä on tietysti tärkeää, kun ajatellaan nimenomaan ilmastonmuutosta, jätehuoltoa ja muita ydinalueita, jotka liittyvät meidän työhömme. Olisi tärkeää ymmärtää näiden lausuntojen merkitys tässä vaiheessa, tällaista mielen tehdessä. Minä sanoin tämän siksi, että Eurooppa hyötyy siitä, että yleisö ja poliisikatekijät luottavat mietintöön ja siihen, mitä, miet, <clears throat> mitä virasto tuottaa. Huonosti rakennettu mietintö vaikuttaa vakavasti asioihin. Esimerkiksi Euroopan kansainväliset ympäristöneuvottelut ovat sellaisten pohjana ovat havainnot, joita virasto on esitellyt eteenpäin. Kasvihuonekaasupäätön liittyvät kysymykset ovat kysymyksiä myöskin ajatellen hiilimarkkinoita ja päästömarkkinoita, ne ovat tärkeitä, jotka liittyvät EU 2020 strategiaan. Jos näitä kommentteja mietinnössä ei korjata, se johtaa siihen, että viraston maine tuho, tuhotaan ja menettää uskottavuutta tulevina vuosina pitkäksi aikaa. Ja tämä on vaikea ajatella, kun Eurooppa itse on sitoutunut alhaisen hiilen talouteen. On tärkeää saada mietinnöstä tasapainoisemmin, perustuu tosiasioille, todisteille ja syvemmälle viraston työlle. Lopetan tähän ja toivon, että minun luottamukseni järjestelmään tulee nyt palautumaan. Ehm, Kiitoksia, Rova Tiedän, että täällä on monia virastojen edustajia, jotka halusivat vielä käyttää puheenvuoron. Lääkeviraston edustaja muun muassakin. Mutta valitettavasti nyt tässä on valtava aikapulo. Me olemme myöskin saaneet paljon reaktioita virastolta kirjallisesti. Ehdotan, että ne kaikki yhdistetään yhdeksi ja käsitellään tätä asiaa varjoisetelyiden esittelijän ja koordinaattoreiden välillä. Se, mikä paperilla on esitetty, niin selvittää asiaa aivan riittävästi. Se, että te nyt käytätte pari minuutin puheenvuoron, ei tätä asiaa miksikään muuta. Edustaja Makovei on ohjaamossa ja häntä auttavat varjoesittelijät ja kyllä minusta meidän täytyy tähänkin riittävästi huomiota. Annan vielä edustaja Makovelle vielä loppupuheenvuoron, sillä täällä on sanottu aika paljon asioita. On otettu esille myöskin aivan erityisiä kysymyksiä, jotka on suunnattu hänelle, ja pyytäisin tulkeilta vielä viisi ylimääräistä minuuttia, jotta voimme kuunnella edustaja Makoveita. Yes, thank you. Um, very short. Kiitos. Ihan lyhyesti muutamasta asiasta. Yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. On ilo sanoa, että me ettenemme viime vuodesta, jolloin yhtään tapaamisia varjostelijoiden kanssa ei ole ollut. Nyt meillä on ollut tapaaminen ja kollegat voivat saada käyttäänsä nämä luottamukselliset asiakirjat. Joten minun puolelta jatkamme tapaamisia ja yhteistyötä. Ja odotan heidän tarkistuksiaan. Haluaisin kommentoida eturistiriitoihin, jotka liittyvät niihin virastoihin, jotka toimivat teollisuuden kanssa. Otamme, mitä Rava Herzog sanoi. Ne tarvitsevat asiantuntijoita, ja ne löytyvät teollisuudesta vain kapelta alueelta. Juuri siksi eturistiriita on olemassa. Täytyy kiinnittää siihen enemmän huomiota. Yksi asia on, että jos ihminen tulee yrityksestä A virastoon, joka sertifioi lääkkeitä. Silloin tuon ihmisen ei pidä sertifioida lääkkeitä firmasta A vain toista yrityksestä. I just uh, took the uh, medicine agency by, uh, uh, uh, you know, without, uh, uh, yes, wanted to, to, to point to this. We had such a... Meillä oli tällainen tapaus uh, lentoturvallisuuden suhteen. Tämä voidaan näillä alueilla ratkaista. Sitten Euroopan ympäristövirasto, tapaan johtajan huomenna. Yritin mennä sinne. Emme kyenneet lyömään lukkoon molemmilla sovivaa aikataulua, mutta halusin esittää kommentin. Tämä on minun mielipiteeni. Jokainen kollega on vapaa tekemään tarkistuksia ja virastot voivat kritikoida, mutta sanon jälleen, että jos ympäristövirastosta puhutaan, valitettavasti lain mukaan se ei tarkista jäsenvaltioiden lähettävää dataa. Sillä ei ole ää, säätelyvaltaa ja jos ajattelee, kuinka paljon ympäristöraportteja tehdään, pitäisi ehkä ajatella virastoa tästä näkökulmasta. Tai niiden määrää. Ja viimeinen virasto, joka luotiin, oli sukupuolten tasa-arvoa koskeva. En halua puhua nyt tästä virastosta, mutta meillä on ne perusoikeusvirasto, eikä se voi kattaa myös sukupuolten tasa-arvoa. Miksi siihen tarvitaan tästä virastoa ja varan käyttöä. Täällä on alueita, joita täytyy tarkastella. Täytyy katsoa, miten rahoja käytetään. And also very brief comment. Uh, the agency's reputation, that was said by the Environment Agency, but uh, I, I think it refers... Minun kommentit, uh, vaikka puhun ympäristövirastosta, viittaa kaikkeen. Viraston maine ei ole sama asia kuin unionin maine. Unionin maine perustuu myöskin kunnan varahallilla ja rahan säästämiselle. Olemme tilanteessa, jossa pyydämme jäsenvaltioissa kustannusten vähentämiseen. Meidän pitäisi olla varovaisia tehdessämme tätä. Emme voi lisätä menoja. Sitten säästöjä kansalaisilta. From this point of view. Uh, maybe it was a time when there were, uh, you know, we had plenty of money and uh, we, we thought, let's make this. Uh, mietitäänpä tässä, tarvitaanko niitä kaikkia samalla budjetilla olettavuuksella. Dankjewel. Uh, uh... Kiitoksia. Näin pääsemme tämän päivän kokouksen päätökseen. Haluan kiittää Turkkeja tästä ylimääräisestä kymmenestä minuutista, jonka saimme. Ne olivat todella arvokkaita. Meillä vielä ilmoitus. Meillä on kello 15 kokouksen jatko, mutta ei tässä salissa, eli ottakaa asiakirjanne mukaan. Emme tässä salissa siis kokoonnu, vaan 4B001 salissa. PHS-rakennuksessa 4B001. Nähdään pian.